Colleghi, buongiorno. Non abbiamo... Hyvää päivää, hyvät kollegat. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa käytettävissä. Meidän, meidän tulee ajaa, aloittaa työmme. Ja vaikka täällä eivät rivit olekaan vielä täynnä, niin meidän tulee kuitenkin mennä nyt esityslistamme, jotta voimme kuulla kutsumiemme asiantuntijoiden puheenvuorot ja myöskin käydä keskustelua tästä näin mielenkiintoista aiheesta kuin Euroopan unionin ja Persian laaden yhteistyöneuvoston suhteista. Tämä meidän tapaaminen liittyy suhteisiin, joita varapuheenjohtaja Dominik eh, Budis eh, pitää yllä yhdessä edustaja Mario Davidin kanssa, joka on esittelijänä eh, kansainvälisen kaupan valiokunnalla. On varsin paradoksaalista, että tämä maailman kolkka, joka on niin tärkeä strategisesti sekä maantieteellisesti katsoen se on keskeisellä sijalla Lähi-idässä. Ei se ei ole viimeisinä vuosina saanut kovinkaan paljon poliittista huomiota osakseen. Ja tähän puitteistoon liittyy se, että yli 20 vuoden ajan olemme jo yrittäneet ähm, Persianlahden yhteistyöneuvoston kanssa päästä yhteisymmärrykseen vapaakauppasopimuksesta, eikä tätä ole vielä saavutettu, vaikka kyseessä onkin viidenneksi suurin äh, Euroopan unionin vientialue ja Euroopan unioni on näiden maiden toiseksi suurin kauppakumppani. Kaikki nämä argumentit sen lisäksi, että näissä maissa on tapahtunut suuria sosiaalisia muutoksia ja tulee niiden poliittisiin instituutioihin, tarkoittaa sitä, että meidän täytyy nyt kiinnittää näihin maihin huomat- enemmän huomiota. Tarvit- on aika luoda strategista politiikkaa, kehittää yhteisiä etuja, luoda alueella turvallisuuden ja vakauden alue ja myöskin luoda vahvempia taloudellisia siteitä. Nämä ovat kaikki meidän toiveitamme ja nämä ovat syitä sille, että tapaamme tänään ja olemme kutsuneet tänne paikalle nämä asiantuntijat. He tulevat auttamaan meitä näissä pohdinnoissa tohtori Christian Koch, joka on Persianlahden tutkimuskeskuksen kansainvälisten tutkimuksen johtaja ja mm, Roger Philip Bertozzi, joka on kansainvälinen konsultti Ähm, EU- ja Persianlahden yhteistyöneuvostosuhteista. Annan ensin puheenvuoron tohtori Kohille ja pyytäisin, että äh, jos vain mahdollista, niin hän puhuisi noin 10 minuuttia. Kiitoksia. Äh, Mr. Chairman. Puheenjohtaja ja parlamentin jäsenet, sallin, että ensinnäkin minua kiit- minun kiittää tätä valiokuntaa, että pääsen tänne puhumaan tänään. Ja käymään läpi Euroopan unionin ja Persianlahden maiden yhteistyöneuvoston välisiä suhteita. Yli 20 vuotta on kulunut siitä, kun yhteistyösopimus solmittiin EUn ja Persianlahden maiden yhteistyöneuvoston välillä kesäkuussa 1988. Tämä on suonut kehyksen molemmin puolisille hyödyllisille siteille, mutta tavoitteet ovat jääneet odotuksia pienemmiksi ja Tämä täytyy saada korjattua. Tämä ei tarkoita sitä, että suhteet eivät olisi kehittyneet ollenkaan, vaan kuitenkin on olemassa sellaisia umpikuja, jotka täytyy saada ö, ylitettyä. Viime vuosina olemme nähneet, että 28 vuoden sopimus on ö, tehneet uuden tulon ja sitä on vahvistettu ja tämä liittyy erityisesti EU-GCC-ministerineuvoston hyväksymään sopimukseen kesäkuussa 2010. Tämä tarjoaa tiekartan 14 erityisalueen kehitykselle. Erityisesti mitä tulee vapakauppa sopimusneuvotteluihin vuonna 2003-2008 järjestettiin neuvotteluja ja siinä päästiin eteenpäin merkittävällä tavalla. Tärkeää on, että nämä osapuolet pysyivät mahdollisimman, pääsivät mahdollisimman lähelle sopimuksen aikaan saamista ja saivat lopulta sen aikaiseksikin. Ja sitten viitaisin tässä vielä tähän yhteiseen toimintaohjelmaan, joka on tärkeä askel oikean suuntaan. Uskon, että sekin on jäänyt kuitenkin jälkeen kahdella tärkeällä osa-alueella tavoitteista. Ensinnäkin se antaa tällaisen suuntavihan siitä, mihin suhteiden toivotaan kehittyvän ja vielä tar- täytyy määritellä, mitä konkreettisia askeleita saadaan, täytyy saada aikaiseksi ennen kuin tavoitteet toteutuvat. 2013 vuoteen mennessä pitäisi saada aikaiseksi tiettyjä tavoitteita, mutta minkäänlaisia konkreettisia askeleita ei siihen suuntaan ole otettu. Toiseksi vielä tärkeämpää on, että poliittiset ja turvallisuusaspektit EU-GCC-suhteissa ovat jääneet mainitsematta. Tämä on kriittistä sen takia, että jos uskotaan, että EUn tavoitteena on tulla poliittiseksi, tärkeäksi poliittiseksi peluriksi strategisella Persianlahden alueella, niin se ei riitä enää, että määritellään GCC-valtioiden väliset suhteet siten, että ne perustuvat lähes ainoastaan vain energian äh, taloudellisiin ja kauppasuhteisiin. Ja sitten haluaisin keskittyä kolmeen erityisasiaan. Ensinnäkin, miksi Euroopan täytyy kiinnittää huomiota siihen, mitä Persianlahden alueella tapahtuu, ja miksi suhteiden kehitys GCCn kanssa pitäisi olla ankkurina näiden suhteiden elvyttämiseksi ja mitkä ovat ne konkreettiset alat, joilla positiivisia aske- askeleita voidaan ottaa ja panna täytäntöön. Ensinnäkin, miksi kyseinen alue on Euroopalle tärkeä? Jos yhdistetään ne elementit, jotka saavat aikaan voiman ja turvallisuuden alueella, niin silloin tietenkin kyseinen suhde on äärimmäisen tarvi- tärkeä maantieteellisesti alue on äärimmäisen tärkeä solmukohta idän ja lännen välillä ja eri mantereiden välillä. Ens, ens, Euroopassa tällä hetkellä keskustellaan vaikkapa islam, yhte, islamin yhteiskun, yhteisöstä ja sen integraatiosta, ja tässäkin kysymyksessä kyseisellä alueella äh, on tärkeä rooli. Energia näkökannalta äh, kyseisen alueen, kyseinen alue toimittaa 60 prosenttia maailman äh, öljyvaroista. Eikä mikään muu alue pysty tyydyttämään maailman öljyn nälkää paremmin kuin kyseinen alue. Ja GCC-valtiot ovat myöskin tärkeitä toimijoita uusiutuvien ja uusien energialähteiden alalla. Ja ne ovat tärkeitä myöskin alueellisen talouden kehittymisen kannalta ja myöskin maailmanlaajuisten talousmarkkinoiden kehittymisen kannalta. Saudi-Arabia on ainoa jäsen G20-ryhmässä. Ja GCC-valtiot ovat 3,5 miljoonan dollarin tulo ylijäämän luoja vuoteen 2015 mennessä. Ja tällä hetkellä GCC-valtioiden varat ovat 1,3 triljoonaa mm, dollaria Lisäksi ne osallistuvat humanitaarisiin ohjelmiin ja katastrofiapuun merkittävällä tavalla. Vielä tärkeämpää on huomata, että Persionlahden alue on keskeisessä asemassa rauhan ja turvallisuuden takaamisessa, ei pelkästään omalla alueella, vaan koko muussa maailmassa. Jännitteet alueella vaikuttavat turvallisuuteen maailmanlaajuisesti. Ja tämän hetkis, hetkinen kehityskulku suuntaa yhä enemmän maailmanlaajuiseen ja kansainväliseen kehitykseen, joka perustuu Aasian valtioiden mukaanottoon. Ja sen takia olisi tärkeää, että Persian lahden alueeseen kiinnitettäisiin asianmukaista huomiota. Negatiiviset vaikutukset EUlle ovat selvät, jos EU ei sitoumustaan pidä yllä. Ensinnäkin Iranin ydinohjelma ei ole pelkästään alueellisen turvallisuuden avain, vaan myöskin maailmanlaajuisen turvallisuuden avain. GCC-valtiot eivät halua enää uuden konfliktin syntyvän Persianlahden alueella, mutta eivät halua myöskään olla Iranin ydinasevaltion varjossa. Eivätkä halua nähdä Persianlahden ydin aseistuvan. Myöskin etniset ja lahkojen väliset jännitteet ovat asioita, joita täytyy pyrkiä lieventämään myöskin maailmanlaajuiselta kannalta katsottuna. On mahdollista, että ekstremistiset elementit, esimerkiksi al voivat vaikuttaa alueen epävakauteen ja myöskin maailmanlaajuisesti. Saudi-Arabia pelkää, että Jemen tulee esiin myöskin tällaisena epäonnistuneena valtiona. Koko arabi maa on yrittänyt olla mukana ratkaisemassa Israelin ja Arabien välistä rauhanprosessia. EU-GCCn suhteiden hyödyt ovat molemminpuolisesti positiivinen asia ja GCC-valtiot ovat valmiita edistämään suhteiden kehittymistä. EU ei ole enää merkityksetön äh, kumppani ja eikä nojaudu pelkästään kauppasuhteisiin. Sen, sen lisäksi äh, Aasia on nousemassa esiin sekä taloudellisesti että poliittisesti. Toiseksi, miksi GCC-valtioiden pitäisi olla ankurina EU-GCCn kumppanuuden uudelle elvyttämiselle? GCC on kollektiivisesti ja individualistisesti ollut yhä tärkeämpänä pelurina kyseisellä alueella ja maailmanlaajuisesti. GCC-valtiot ovat poliittisen vakauden edistäjiä, modernin ideologian edistäjiä, ekonomisen, äh, taloudellisen dynamismin edistäjiä ja taloudellisen integraation edistäjiä. Tässä kontekstissa vahva poliittinen EU-GCC-suhde on erityisarvoisen tärkeä. GCC-valtiot ovat vahvassa muutostilassa, jotka johtavat poliittiseen ja taloudelliseen muutokseen yksittäisten valtioiden tasolla. EU voi tukea omalla kokemuksellaan tällaisia prosesseja tehokkaasti. GCC-valtiot ovat olleet etulinjassa toimittamassa mm, muulle maailmalle edullista energiaa ja on myös koko maailman öljymarkkinoita vakauttava voima. GCC-valtio ovat vaikuttamassa myöskin alueelliseen vakauteen ja rauhantyöhön. Diplomaat, Kroatian työllä, esimerkiksi Arabien äh, rauhanaloitteen myötä Israelin ja Ara- välisessä konfliktissa ja Palestiinassa, Libanonissa ja Somaliassa muun muassa. GCCn diplomatian konsepti, josta ei aikaisemmin ole kuultukaan, on nyt osa alueellista todellisuutta. Tällainen aktivismi avaa ikkunan Euroopan unionin mukaan tulolle myös. Ja lisäksi GCC on mukana alueellisessa integraatioprosessissa usein konsultaatiot johtavat konkreettisiin tavoitteisiin, esimerkiksi tulliliittoon ja aikanaan myöskin yhteisvaluuttaan ja toimivaan sähköverkostoon esimerkiksi. Ja EU voi antaa tukea tällaisiin integraatioprosesseihin, jotta ne pystyisivät jatkumaan tehokkaasti. Tähän tarvitaan EUn kokonaisvaltaista politiikkaa, joka perustuu yhteisiin intresseihin. Kun lisätään poliittinen komponentti näihin suhteisiin, niin se antaa merkittävää painoarvoa GCCn johtaja, johtaja-asemalle. GCC haluaa tulla, GCC-valtiot haluaa tulla otetuksi huomioon vakavina neuvottelukumppaneina alueen vakauden lisäämiseksi. He haluavat olla mukana toimijoina, he eivät halua tulla isännöidyiksi, eikä heitä pidä nähdä pelkästään tavaroiden kuluttajina. No sitten haluaisin vielä käsitellä viimeistä kysymystä ja esittää joitakin konkreettisia ehdotuksia. Ensinnäkin on kohotettava EU-GCC-valtioiden suhteiden merkitystä ja ulko- ministerikokousten lisäksi tässä järjestää myöskin huipputason kokouksia kerran kahdessa vuodessa. EUn pitäisi laatia poliittinen linjaus suhteessa Persianlahden maiden yhteistyöneuvostoon, joka ottaisi mukaan myöskin Välimeren neuvoston, koska GCC, GCC-valtiot eivät aina välttämättä tiedä asemaansa suhteessa näihin politiikan alueisiin. Näiden osapuolten välillä täytyy saada aikaiseksi strategista vuoropuhelua. Se kattaisi ei pelkästään yhteistyö, politiikkoja, vaan myöskin moni, moninaiset konfliktinratkaisukysymykset. EUn edustustoja täytyisi avata lisää Persianlahden maissa, niitä ei ole tällä hetkellä riittävästi, jotta EUta voitaisiin asianmukaisesti edustaa alueella. On lisättävä myöskin julkisuusdiplomatia toimia EUn taholta kyseisellä alueella. EUGCC julkisuusdiplomatia ja kenttätyö Euroopan komission avulla on ollut äärimmäisen hyödyllistä. Julkisuusdiplomatia on jatkuva prosessi. Ja sitten EUn ja GCC pitäisi koordinoida politiikkansa Afganistanin, Jemenin ja Pakistanin suhteen. Nämä kolme naapurivaltiota ovat kriittisiä koko sekä GCC ja Euroopan vakauden kannalta. EUn tuki nähdään usein jotakin, jonakin sellaisena, että se on ehdollista ja sen takia ohjelmia vastustetaan paikallisella tasolla. Olisi hyvä, jos EU ja GCC voisivat työstää yhteisiä ohjelmia, jossa tehtävät jaettaisiin asianmukaisella tavalla. Mitä tulee EU-GCC-suhteisiin, niin ovea ei ole suljettu, vielä on paljon mahdollisuuksia käyttävät, käyttämättä. Meidän pitää tehdä ehdotuksia asianmukaisessa poliittisessa kontekstissaan niin, että mahdollisuudet voidaan muuntaa todellisiksi saavutuksiksi. EUlle on tärkeää laatia tai hahmotella maltillista politiikkaa GCC-valtioiden kanssa jotta voidaan edistää alueellista agendaa ja monintahoisuutta ja levittää EUn prioriteettialueita ja asiantuntemusta sellaisilla alueilla, joissa tarvitaan esimerkiksi kriisin ratkaisua, konfliktin ratkaisukykyä ja rauhan rakentamista. Kiitoksia. Grazie, dottor Kiitoksia, tohtori Koch. Ja seuraavaksi puheenvuoro on tohtori Roger Philippe Bertotsilla. Äh, ja pyytäisin teitäkin, että puhuisitte maksimissaan 10 minuuttia. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja parlamentin jäsenet. Kiitokset, että sain tulla kertomaan teille ajatuksistani 15 vuoden kokemuksesta eri alueilla Euroopan ja GCC-maiden välisissä suhteissa. Kaikkein tärkein asia mielestäni on se, että viimeisen 20 vuoden aikana lähes yksinomaan on keskitytty vapakauppasopimukseen, ja se on ollut musta aukko, joka on vienyt kaiken energian, joka olisi pitänyt sijoittaa strategisen puitteiston rakentamiseen tässä laiminlyödyssä suhteessa. Persianlahden alue on kehittynyt hyvin nopeasti ja monin suuntiin, joita aina ei pidetä EUn kannalta hyvinä. Persialahden alue on futuristinen. Siellä on paljon taloudellista luovuutta ja siellä on postmodernia monikulttuurisuutta, joka voi olla ratkaisevaa tulevaisuuden konfliktiratkaisussa. Tällä alueella on valtavasti yhteyksiä moniin osiin muuta maailmaa. Tämä koskee myöskin EUta esimerkiksi ja myöskin Keski-Aasiaa, Itä-Afrikkaa, lähi mutta myöskin Intiassa, Iranissa ja Kaakkois-Aasiassa. Ja jos meillä ei ole oikean tason strategista kumppanuutta ja diplomatiaa näiden maiden kanssa, EU riistää itseltään valtavasti resursseja alueella, joka on meille hyvin tärkeä, kun ajatellaan turvallisuutta, energiaa, talouskehitystä, teknologiaa, tutkimusta ja innovaatiota. Yksi esimerkki, mitä olisi voitu tehdä, jos olisimme olleet mukana yhteistyössä vähän useammalla taholla. EU on jatkuvasti yrittänyt päästä kolmen prosentin bruttokansantuotteen tasolle tutkimuksen ja innovaation tasolla. Ja tietysti me olemme teknologinen voima, mutta Aasiassa monet valtiot ovat nousemassa. Kiinasta tulee kaksi miljoonaa uutta tutkijaa vuosittain. Intiasta 400 000 tietokoneinsinööriä vuosittain. Ja Myöskin patenttien määrä on asiassa huomattava. Persianlahden maat ovat nyt mukana kunnianhimoisissa korkeateknologian ja tutkimuksen kehityksen hankkeissa. Ja on ihan kukkua sanoa, että Euroopan unioni olisi jo strategisessa yhteistyössä näiden maiden kanssa, kun puhutaan tieteellisestä tutkimuksesta, teknologiapuistoista ja rahoituksesta strategisten teollisuuden alojen osalta, mutta kun kyse on suvereneista rahastoista, joissa 2-3 triljoonaa, ja sinne pitäisi sijoittaa enemmän teknologian aloille, jotka ovat tämän vuosituhannen suojinta teknologia, esimerkiksi bioteknologia, nanoteknologia, robotit. Eli olisi välttämätöntä, että meillä olisi vähän jäsenneltyä yhteistyötä, mitä tulee tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoittamiseen. Kun ajatellaan näitä rahastoja, koska ei ole korkeamman tason kumppanuutta, eli siellä aletaan tehdä sopimuksia nousevien teknologia- ja tiedemaiden kanssa, Intia, Kiina, Korea, ja tästä on tavallaan myöskin uhkaa Euroopan alueen teollisuudelle. Eli jos katsomme nyt kaikkia näitä elementtejä, jotka muodostavat EUn ja Persialahden maiden välisistä suhteista niin strategiset ja merkittävät, voimme vain päätellä, että ainoa tapa minun mielestäni, joka nyt sopii näihin haasteisiin, on se, että Euroopan unioni ehdottaa hyvin kunnianhimoista näkemystä Persianlahden alueelle – ehdottaa strategista kumppanuussopimusta. Ja jos me katsomme, että poliittiset rakenteet ja muut asiat eivät vielä kaikki ole ihan kohdallaan, kun meillä on tällainen näkemys ja kun ehdotamme sitä ja kun keskustelemme siitä, se voidaan toteuttaa, koska Persianlahden maiden yhteistyöneuvosto nyt ei odota EU-tätä uutta aloite luetteloa asiantuntijavaihdoista, työpaikoista, niin niitä on ollut jo satoja. Siellä odotetaan todellista poliittista strategiaa ja he haluavat olla yhtä veroisia kumppaneita tässä strategiassa. Eli nämä aloitteet Euroopan parlamentilta, nyt kun on Lissabonin sopimuksen mukana uusia toimivaltuuksia esimerkiksi kauppasuhteissa, Nämä ovat nyt oikea-aikaisia, erityisesti kun otetaan edellistä ministerikokousta Luxemburgissa. Siellä tällä asia sai vähän uutta potkua. Ja parlamentilla on nyt historiallinen mahdollisuus käsissään. Se voi laatia kaksi mietintöä ja äänestää kahdesta päätöslauselmasta. Ja parlamentti voi myöskin mahdollisesti päättää ehdottaa jotain lisää, eli strategista kumppanussopimusta, johon liittyvät kaikki nämä seikat. Ja tietysti pitää taata myöskin riittävä rahoitus ja henkilöstö, koulutus ja rakenteet, jotta tässä voidaan toimia. Ja tietysti me haluamme edetä tässä suhteessa. Me haluamme vahvistaa Euroopan statusta tällä alueella. Jos me emme ole valmiita rahoittamaan kaikkea, mitä tämä merkitsee, tämänhetkinen rahoitusväline sisältää 172 miljoonaa useille maille. Ja sehän on vain pikkusumma siitä, mitä nyt oikeasti tarvittaisiin. Mutta toisaalta, koska nyt on tätä uutta potkua näissä yhteishankkeissa, ja nyt on uusia mahdollisuuksia, meidän ei tarvitse enää pidä keskittää kaikki energia vapaakauppasopimuksen kehittämiseen, vaan olisi mielenkiintoista, jos Euroopan parlamentti oli tulos päätösasemien ja äänestysten osalta mikä hyvänsä, käyttäisi seuraava EU-GCC ministerikokousta, joka pidetään vuonna 2011 Yhdistyneissä Arabiemiraateissa, ja julkisesti voitaisiin Persianlahdella keskustella päätöslauselmista. Meidän pitäisi varmistaa, että siellä on korkean tason edustajia paikalla, jotta voisimme antaa enemmän näkyvyyttä poliittisesti ja tiedotusvälineissä Euroopan parlamentille ja parlamentin arvoille. Ja nyt ensimmäistä kertaa Euroopan unioni olisi mukana toimielinten muodossa, koska parlamentti, ja komissio olisivat siinä. Parlamentti voi esitellä nämä päätöslausamat ja keskustella niistä poliitikkojen, kansalaisyhteiskunnan kanssa, neuvoston ja komission edustajien kanssa. Ja se olisi paras tapa antaa kasvot tälle Euroopan toimielin infrastruktuurille, joka voi toimia mallina muualla maailmassa. Mutta se olisi myöskin paras tapa edistää tätä asiaa. Ja EU on nyt valmis esittämään jotain uutta, ja se on sitoutumassa uuteen aikakauteen. Ja pitää olla oikea näkemys, oikea rahoitusta, kun on henkilöstöä, kun on rakenteet. Ja uskon, että Euroopan parlamentin aloitteesta voi tulla paljon enemmän kuin mitä kuvittelemme. Se voi olla historiallinen ja voisimme todella saavuttaa sellaisen tason suhteissa näiden kahden alueen välillä, jota näiden kahden alueen lähentyvät edut vaativat hyvin kiireellisesti. Kiitos. Grazie, dottor Bertozzi. Eh, lascerei la... Kiitoksia, herra Bertozzi. Ja nyt eh, annan puheenvuoro kollegalle, varapuheenjohtajalle, eh, edustaja Dominik Bodille, jos hän haluaa hiukan kommentoida. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn näihin kiitoksiin. Ja Kohille ja Bertotsille haluaisin sanoa, että nämä tiedot olivat hyödyllisiä nyt kun valmistelemme tätä mietintöä. Myöskin haluaisin todeta, mikäli puheenjohtajalle sopii, että Persianlahden alueen suurlähettiläs EU-ssa Amal El Amad on nyt paikalla täällä salissa. ja myöskin Kuwaitin suurlähettiläs. Tällä hetkellä Kuwait on puheenjohtajana tässä yhteistyöneuvostossa. No yksi nopea kysymys. Näin voimme jättää enemmän aikaa vastaukselle. Paljon on puhuttu siitä tavasta, jolla Euroopan pitäisi suhtautua tähän Persialahden maiden yhteistyöneuvostoon taloudellisesti ja poliittisesti. Ja haluaisin tietää, voisitko kertoa, millä tavalla Eurooppa nähdään tämän yhteistyöneuvoston maissa, Persialahden maissa, mitä siellä odotetaan Euroopan unionilta? Ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys. Te korostitte aivan oikein, kuinka tärkeää ovat turvallisuuskysymykset tällä alueella. Ne ovat huolestuttavia. On ollut Irakin sota, Afganin sota, Yhdysvallat on menettänyt uskottavuuttaan, mitä tulee sen kykyyn hoitaa tällainen alueellinen kriisi väkivallalla. Iran haluaa nyt hyötyä tästä tilanteesta ja vahvistaa asemaansa. Siellähän tutkitaan hyvin paljon ydinvoimamahdollisuuksia, mikä on tietysti huolestuttavaa Persianlahden maille, jotka ovat nyt keskellä tätä konfliktia ja kärsivät siitä. Siellähän on tehty ennätyssuuria arabi, ö, asekauppoja Yhdysvaltojen ja Saudi-Arabian välillä. Ja tämä alue on nyt lähtenyt nyt kilpavarusteluun. Ja nyt puhutaan diplomatiasta ja kiireellisyydestä tällä alueella, mutta voidaanko todellakaan puhua homogeenisesta lähentänyvästä diplomiasta, kun nähdään millainen ero on Saudi-Arabian kantojen ja esimerkiksi Katarin kantojen välillä. Eli tässä kysymykset, jotka halusin esittää. Kiitos. Grazie, vicepresidente Bodis. Kiitoksia, varapuheenjohtaja Bodis. Ja seuraavaksi eh, edustaja Mario David, joka on eh, kansallisen kaupan lausunnon laatija. Olkaa hyvä. Eh, je voudrais tout d'abord remercier Dominique Bodis pour... Kiitoksia. Haluaisin kiittää Bodisia tästä ajatuksesta ehdottaa tätä mietintöä, koska todellakin uskon, että kuten vieraamme jo mainitsivat, EU ja yhteistyöneuvoston maiden väliset suhteet ovat liian heikkoja ja verraton siihen, mitä haluaisimme. Nyt iltapäivällä viiden aikoihin on ensimmäistä keskustelua valtuuskunnassa, johon kuulun. Ja siellä myöskin ensimmäistä kertaa käsitellään tätä mietintöä. Mutta nyt olemme ulkoasiainvaliokunnassa ja haluaisin esittää kysymyksen ja ehkä myöskin esittäisin Dominikille yhden ehdotuksen tähän mietintöön, koska se liittyy tähän kaupalliseen osaan. Kuten jo tuli esille, olisi erittäin hyvä, jos voisimme antaa merkin siitä, mitä mieltä EU on tästä alueesta maailmaa ja parlamentin ehdotukset komissiolle ja neuvostolle, että pidettäisiin vuositasolla huippukokous Euroopan unionin ja Persialahden maiden yhteistyöneuvoston välillä. No nyt on tietysti paljon huippukokouksia ja nyt tiedän, että kalenterit alkavat olla hiukan liian täynnä edustajillemme, mutta nyt on enää kolme, eli ehkä aikaa löytyy ja ehkä tosiaankin kannattaisi enemmän kuin muut, älkää nyt kysykö mitä muita tarkoitan, mutta ehkä meillä kannattaisi järjestää vuosittainen huippukokous näiden kahden järjestön välille. Ja minua ehdottomasti kiinnostaisi myöskin, mitä ulkosuhdehallinnossa vastataan kysymyksiin, joita Koh esitti. Eli siitä, että ei ole riittävästi EUn valtuuskuntia läsnä näissä Persianlahden maissa. Kiitos. Grazie, onorevole David. Kiitoksia, edustaja David. Seuraavaksi edustaja Nibler, joka on Äh, suhteesta Arabian niemimaahan vastaavan valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myös kutsusta äh, osallistua valiokuntanne kokoukseen. Ja haluan heti ensiksi sanoa, että olen erittäin iloinen siitä, että ulkoisen valiokunta on ottanut aloitteen käsiinsä ja äh, ehdottanut tätä mietintöä EUn ja Persianlahden yhteistyöneuvoston suhteista. Tämä osoittaa, eh, millaista mielenkiintoa EUlla on GCC-maita kohtaan. Ja tämä, me myös Euroopan parlamenttina haluamme näyttää. Me myös yksittäisissä projekteissa haluaisimme tehdä läheistä yhteistyötä GCC-maiden kanssa. Ja se, mitä tukea me voimme antaa, se meidän tulisi antaa. Kaksi konkreettista asiaa. Minun valtuuskuntani oli muutama kuukausi sitten sitten äh, helmikuun lopussa, maaliskuun alussa äh, Katarissa ja Kuvaitissa ja haluaisin äh, tässä yhteydessä, koska tässä on GCC-maiden suurlähettiläs ja Kuvaitin suurlähettiläs paikalla, niin haluaisin sanoa, että meistä huolehdittiin erittäin hyvin. Meillä oli erittäin mielenkiintoinen ohjelma ja kävi mielenkiintoisia keskusteluja useiden keskustelukumppanien kanssa ja haluaisin siitä kiittää. Huomasin kuitenkin, että Euroopan unionilla olemme erittäin huonosti edustettuina tuolla alueella, ja tästä on jo puhuttukin. Voisitteko ehkä hiukan syventää tätä aihealuetta? Euroopan unioni on ainoastaan Saudi-Arabiassa edustettuna toimistolla. Ehkä voisimme tässä mietinnössä pyytää, että komissio nyt kun se luo ulkosuhdehallintoa, eikö, että voisiko se järjestää myös muihin GCC-maihin toimistot, jotta se olisi siellä enemmän edustettuna. Meidän täytyy olla siellä paikan päällä näkyvänä Euroopan unionina. Ei riitä, että meillä on ainoastaan Riadissa yksi toimisto. Meillä tulisi olla myös muissa valtioissa oma edustustomme. Toiseksi meidän täytyy myös mainostaa sitä, mitä voimme tarjota eurooppalaisina. Minähän olen myös teollisuusvaliokunnan esittelijä tähän mietintöön liittyen. Ja olemme huomanneet, kun kävimme keskusteluja esimerkiksi Katarin yliopistossa, että meidän tutkimusohjelmamme ja meidän Erasmus Mundus-ohjelmamme, joka on avoin GCC-maiden opiskelijoille, on siellä täysin tuntematon. Ja Tämä on nyt vetoomus meille itsellemme. Meidän täytyy huolehtia tästä, kun tarjoamme ja otamme käyttöön yhteistyöohjelmia. Meidän täytyy myös mainostaa niitä, mennä noille alueille ja sanoa, olette tervetulleita meidän maihimme. Meidän täytyy hiukan enemmän mainostaa näitä ohjelmia. Ja viimeinen kysymys, strateginen kumppanuus, kyllä, ja on neuvoteltu jo useita vuosia vapaakauppasopimusta, mutta sitä ei ole vieläkään saatu aikaiseksi. Tämän nyt vain huomiona sanon. Tärkeää on mielestäni tehdä yhteistyötä konkreettisten hankkeiden parissa. Meidän on katsottava, mitkä ovat meidän yhteiset strategiset tavoitteemme EU:ssa ja Persianlahden alueella – oli se sitten taloudellinen yhteistyö, oli kyse sitten tutkimuksesta ja kehityksestä. Meidän on löydettävä yhteiset tavoitteemme ja edistyttävä pienin askelin. Ja kuitenkin lopullisena visiona pitäisi olla, että saamme joskus tämän vapaakauppasopimuksen aikaiseksi, mutta meidän tulee kuitenkin edetä, edetä pienin askelin yhdessä Persianlahden ystäviemme kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Niebler. Kello neljä, kuten tiedätte, me tapaamme Ukrainan ulkoministerin, jota meillä on hyvin vähän aikaa näille kysymyksille, joten pyytäisin, että esitäisitte kysymyksenne minuutissa ja sitten voimme vielä puhua näistä asioista uudelleen ennen kuin mietintö hyväksytään. Kollega Ekkes, yksi minuutti. Chairman, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia. On selvää, että yhteistyö GCC-valtioiden kanssa on jotakin sellaista, mitkä kaikki hyväksymme, mutta kuten amerikkalaiset sanoisivat, tämä on tämä on sellainen asia, että kyseessä on koko Lähi-Itä, ei pelkästään Israelin ja Palestiinan konflikti, joten kysymykseni on hyvin yksin, yksinkertainen. Eli mitä tämä yhteistyöneuvosto tekee kansainvälisten jännitteiden suhteen toiseksi? Oletteko ö, valtioina yhtenäisiä tässä tämän haastan edessä? Ja kolmanneksi, minkälaisia ö, toimenpiteitä teette, jotta pyst- painostaisitte USAta toimimaan yhtenäisellä tavalla lahkojen värissä ristiriidoissa. Lopuksi yksi turhautumisen aiheista tässä valiokunnassa EU:ssa yleensäkin on se, että EU ei ole kovinkaan tärkeässä roolissa tässä. Eli mitä voimme tehdä ja mitä te voitte tehdä varmistaaksemme, että me tekisimme jotakin semmoista, joka toimii. Onorevole Eknis, mi complimento con lei, Edustaja Eknis, äh, onnistuitte esittämään neljä kysymystä yhdessä minuutissa, erinomaista. Edustaja Fox, yksi kysymys, yksi minuutti pyytäisin. Uh, thank you, Chairman. Uh, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Halusin vain kysyä paneelin jäseniltä. Te sanoitte, että on tärkeää edistää syvempiä suhteita Persialahden maihin, eikä pelkästään keskittyä kauppaan – ja mikä on heidän reaktionsa tai näkemyksen siitä, että tarvitaan myöskin kulttuurin uskontojen välistä vuoropuhelua, erityisesti kun ajatellaan Saudi-Arabian kuningas Abdullahia, joka on nyt ottanut johtoaseman tässä, ja katsovatko he, että tämä voi johtaa todellakin siihen, että suhteet syvenevät, kun ajatellaan alueita, jotka eivät suoranaisesti liitty, kaup- liity kauppaan. Grazie, onorevole Fox. Um... Kiitoksia, edustaja Fox kello neljään asti aikaa pitäisi jakaa äh, vastausaika oikeudenmukaisesti. Ehkäpä vastaatte niihin kysymyksiin, jotka teistä tuntuvat sopivimmalta teille. Edustaja äh, Herra Ko. Paljon kiitoksia kommenteista ja kysymyksistä. Aloittaisin ensimmäisestä, koska se liittyy moniin muihin aiheisiin, jotka otettiin tässä esille. Eli kuinka Eurooppa nähdään tuolla Persianlahden alueella. Ja täytyy sanoa, että harvemmin, tai, tai oikeastaan sitä ei kauheasti nähdä, se ei ole kovin näkyvässä asemassa, ja se liittyy siihen, mitä mainittiin siitä, että EUlla vain on yksi toimisto, eli Riadissa. Suurlähettiläs on kovin kunnianhimoinen, ja hän tekee paljon hyvää työtä, mutta siellä on vain yksi henkilö, ja hänen täytyy kattaa kuusi valtiota, ja kuten tuossa mainitsinkin puheessani, niin poliittinen arktiset kasvosta kasvoihin suhteet ovat jotakin sellaista, jotka on aivan ehdottoman tärkeää kyseisellä alueella. Jos haluaa tulla otetuksi vakavasti täytyy osoittaa henkilökohtaista sitoutumista ja johtajuutta. Ja yksi tapa tehdä se on avata lisää toimistoja. Yksi toimisto ei pysty hoitamaan kuutta maata, joten EU ei ole kovin näkyvä ja se täytyy saada korjattua. Ja sen takia käy myöskin niin, että paljon e Euroopan suhteista nähdään vapaakauppasopimuksen verhon läpi tai puitteissa. Ja ihmiset sanovat, että jos EU ei ole riittävän vakavissaan saadakseen aikaan vapakaupasopimusta, josta on neuvoteltu 20 vuotta, niin kuinka sitä voidaan ottaa vakavasti missään muussakaan asiassa? Eli tämä perustuu hieman myös siihen, että on vaikeata levittää viestiä siellä EUsta eh, laajemmalti. Eli tarvitaan enemmän julkisuusdiplomatiaa ja EUn toimistoja alueella täytyy pyrkiä viemään viestiä alueelle laajemmalti ja on otettava yhteyttä enemmän henkilökohtaisesti poliittisiin johtajiin. Ja sen takia pitäisi järjestää tällainen vuosittain tai jopa kaksi kertaa vuodessa järjestettävä huippukokous. Jos saatte aikaiseksi hyvät poliittiset suhteet huipputasolla, tämä avaa ovia kaikkialle alueilla ja muillakin, muillekin alueille. Eli se on todellakin koko asian ydin ja avain. No mitä tulee sitten Persianlahden alueen diplomatiaan, niin tällä hetkellä on edessä uusi alue, uusi aikakausi, koska 2003 oli silmiä avaava kokemus. Mehän siellä tajuttiin, että USAn suojelua tarvitaan sen takia, että sillä on sotilaallinen voima, mutta USA ei välttämättä aina toimi GCC-maiden intressien mukaisesti ja itse joudutaan huolehtimaan omista asioista, jotta voitaisiin välttää uusia konflikteja syntymästä. Joten 2003 vuodesta lähtien, sen jälkeen kun Irakin episodi tapahtui, niin GCC on painottanut myös enemmän aktiivista mukanaoloa konfliktien ratkaisussa ja Abdullahan, kuninga, kuningas Abdullahin aloite on saanut aikaan tämän arabimaiden rauhan rauhanaloitteen Israelin ja Palestiinan välissä kysymyksessä. Pidetään ovet avo, avoimena myöskin Iraniin. Tässä GCC-valtiot ovat aktiivisina. Kyllä siellä on yhtenäinen asema tai kanta siitä, että Iranilla ei pitäisi olla sotilaallista ydinohjelmaa, mutta pidetään ovi silti avoimena Iranin suuntaan ja poliittisen dialogin suuntaan. Jossakin vaiheessa jäsenvaltiot saadaan saman pöydän ääreen, näin toivotaan. Esimerkiksi Omanilla on paljon paremmat suhteet Iranin kuin Saudi-Arabialle, mutta GCC käyttää Irania myös siinä suhteessa hyväkseen. Eli kukaan ei halua tehdä Iranista jatkuvaa vihollista kyseisellä alueella, koska eihän maantiedettä voi muuttaa miksikään. GCC-valtioiden kanssa joutuvat elämään Iranin kanssa riippumatta siitä, mikä tämänhetkinen tilanne on. Joten kaiken kaikkiaan, mitä Persianlahteen tulee, niin yhteinen kanta on olemassa siitä, mikä uhkaa aluetta ja mitä, mihin toimiin on ryhdyttävä. Tietysti jäsenvaltioiden välillä on näkemyseroja siitä, miten pitäisi tarkkaan ottaen toimia. Esimerkiksi Katar voi olla hieman eri kannalla kuin Saudi-Arabia esimerkiksi, mutta periaatteellisesti alueella on sellainen yhtenevyys tai yhtenemisprosessi kohti yhtenäistä kantaa. Joten nämä olivat ne kaksi pääasiaa, jotka halusin ottaa esille. Kiitoksia. Grazie, mm, dottor Koch. Eh, Kiitoksia, tohtori Koch. Ja seuraavaksi eh, herra Perdo, Perdo Perception of eh, Europe. Kun katsotaan, miten Persianlahden alueella nähdään Eurooppa, niin vapaakauppaneuvottelut ovat olleet niin kuin huntu, joka on peittänyt kaiken muun. Ja toisaalta koskaan ei ole ollut mitään budjettia tai ohjelmaa jolla aktiivisesti voitaisiin edistää Euroopan suhteita Persianlahden maihin. Niin tällä hetkellä nämä kaksi aluetta, jotka ovat toisilleen niin tärkeitä, ovat vielä aika tuntemattomia toisilleen. Toinen ongelma on se, että ehkä kulttuurisyistä Eurooppa ei halua edistää itseään supervaltana, ei kovan tai pehmeän vallan käyttäjänä. En tiedä miksi, mutta Eurooppa uskoo omaan rappionsa ja nousevissa maissa kaikki nähdään vallan kautta. Eli jos sinua ei nähdä valtana, silloin sinua ei kuunnella. Eli se, mitä Persianlahden maiden yhteistyöneuvosto haluaa, se on, että Eurooppa olisi vahva koska se tietää, että Euroopalla on tapoja käyttää valtaa liittyen diplomatian kehitykseen, edistykseen, rauhaan. Ja se sopii hyvin valtaosan Persianlaaden maiden diplomatian. Siellä on ollut liittoutumattomia maita, rauhanomaisia maita. Siellä on ollut hyvin paljon annettu kehitysyhteistyötukea muualle maailmaan. Eli diplomaattinen lähestyminen voisi olla paljon suurempaa, mutta Persian lahti haluaisi nähdä Euroopan vahvana toimijana. Ja kyse ei ole pelkästään Israelin ja Palestinan välisistä rauhanneuvotteluista, vaan myöskin siitä, miten viestii itsestään. No, miten voidaan korostaa tätä suhdetta? No, olen samaa mieltä siitä, että vuosittainen EUn Persianlahden huppukokous on ehdottoman välttämätön. Ei siksi, että se on nyt muodikasta, ja tämä on nähty jo monissa pienemmissäkin formaateissa, jotka saattavat olla tehokkaampiakin neuvotteluita. Mutta täytyy muistaa yksi kulttuurinen kysymys. Mentaliteetti, psykologia, kulttuuri Persianlahden asukkaiden kohdalla pohjautuu täysin henkilökohtaisiin suhteisiin. Ja eurooppalaisten valtion ja hallitusten päämiesten on investoitava aikaansa, jotta voidaan edistää henkilökohtaisia suhteita Persianlahden eliitteihin, yritysmaailman johtajiin. Joten vuosittainen huippukokous toimisi tapana, jolla voidaan todellakin konkreettisesti edistää tätä suhteetta. Ne eivät ole pelkästään teknokraattisia tai diplomaattisia. Ja toisaalta, koska valtarakenne ja se, miten ministeriöt ja hallinnot toimivat, se on paljon hierarkisempi. Ja siksi on tärkeää, että on korkean tason keskustelua tärkeimmistä asioista, koska silloin voimme saada oikeanlaista ohjausta ja oikeanlaiset takeet siitä, että tehdyt päätökset ovat todellakin tehokkaita. Ja sitten kulttuurinen ja uskontojen välinen vuoropuhelu. No, tämä äärimmäisen tärkeä kysymys. Meillä on aina tapana katsoa näitä vuoropuheluita ja miettiä, miten muslimimaat puhuvat muista uskonnoista, mutta mutta haluaisin sanoa, että Eurooppa aivan oikein ja ehkä johtuen Euroopan historiasta, Euroopassa on korostettu kristillisiä juuria, mutta Euroopan täytyy myöskin tunnustaa, että siellä on myöskin juutalaisuutta, siellä on kristillistä perinnettä, juutalaista perinnettä ja muslimiperinnettä Euroopan kulttuurissa identiteetissä. Euroopan täytyy muistaa, että Euroopassa on islamiosin alkuajosta lähtien ja se on vaikuttanut huomattavasti Euroopan kulttuurin eri tasoilla. Ja tällä hetkellä Eurooppa on myöskin manner On katsottu, että Euroopassa on noin 48 miljoonaa muslimia vuonna 2025, ja se on lähes yhtä paljon kuin koko Persianlahden maiden väestö. Ei täytyy muistaa, että että myöskin Eurooppa on islamilainen manner. Ja tältä kannalta katsottuna tämä vuoropuhelu saattaakin olla aivan erilaista. Sillä voidaan puhua asioista, eikä pelkästään näkemyksistä. Meidän täytyy nyt mennä näkemysten yli. Meidän täytyy muistaa nämä kulttuuriset yhteydet historiasta. Ja silloin voimme keskustella näistä itse asioista, emmekä pelkästään väärinkäsityksistä tai vääristä kuvitelmista. Ja tätä tarvitaan, koska me kuulumme, meillä on yhteistä historiaa, siis meillä on myöskin juutalaisia perinteitä, ja myöskin maantieteellisesti olemme lähellä toisiamme. Venäjä, Turkki, Eurooppa, Maghreb-maat, Persianlahden alue. Kaikki nämä suuret alueet ovat alueita, joilla on muslimiväestöä. Ja me olemme nyt luomassa vapaakauppa-aluetta, joka tulee olemaan maailman suurin ja joka käsittää kaikki Persianlahden maat, Välimeren aat, Turkki, Eurooppa. No, Turkilla on jo tuliliitto ehkä. Venäjän kanssakin saadaan joskus aikaan vapaakauppasopimus. Eli tässä on valtavasti alue, jota on kehitetty. Ja se on Venäjä, Euraasia, Turkki, Maghreb-maat, Persialahden maat ja vapaakauppa-alue, joka jonain päivänä syntyy. Siihen liittyvät poliittiset puitteet ja paljon syvempää kulttuurista käsitystä myöskin. Kiitos. Kiitän asiantuntijoitamme, esittelijää ja valtuuskunnan puheenjohtajaa. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen äh, tapaaminen ja tämä päättyy ihan perusteltuun toiveeseen, että kehitettäisiin ja vahvistettaisiin näitä suhteita. Ja toivottavasti ei kulu vielä 20 vuotta ennen kuin tämä vapakauppasopimus allekirjoitetaan kollegoille, jotka ovat kiinnostuneita. Olemme kutsuneet Euroopan unionin Saudi-Arabian suurlähettilään, joka kattaa myös suhteet kaikkiin Persianlahden maihin, mielipiteen vaihtoon näistä aiheista. Tämä valmistelee kollegamme Bodisin ja Daviden mietintöä. Kiitoksia kaikille. Nyt pidämme lyhyen tauon, eh, jotta puhujat voivat vaihtua ja sitten aloitamme eh, keskustelun Ukrainan ulkoministerin kanssa. Kolmen minuutin tauko. Bene, cari colleghi, possiamo iniziare. Hyvä. Hyvät kollegat, voimme aloittaa tämän päivän tapaamisen. Kuten tiedätte, meillä on keskustelua Ukrainan ulkoministerin Kostatin Krishenkon kanssa. Minulle on suuri ilo, hyvä ministeri, toivottaa teidät kaikkien kollegojen nimessä tervetulleeksi tänne meidän valiokuntaamme. Kuten tiedätte, meidän parlamenttimme on erittäin kiinnostunut siitä, että kehitetään läheisempiä suhteita Euroopan unionin ja teidän maanne välillä. Kiinnitämme suurta mielenkiintoa poliittisiin muutoksiin ja uudistuksiin, joita tehdään Ukrainassa. Ja äh, tähän liittyy myös se, että muutamia viikkoja sitten teidän äh, varaministerinne Pavlo Klitschin kävi täällä ja Boris Tavrachuk äh, oli myös hänen seuranaan. Se, että olette täällä tänään antaa meille mahdollisuuden ihan suoraan kuulla tietoja niistä valmisteluista, joita teidän hallituksenne tekee liittyen Euroopan unioni Ukraina huippukokoukseen ja opi, voimme myös kuulla, mitä tavoitteita teidän hallituksellanne on tähän liittyen. näinä päivinä olemme erityisen kiinnostuneita tästä tapahtumista, joita on teidän maassanne tämän viikon lopulla. Siellä tulee olemaan paikallisvaalit. Me seuraamme mielenkiinnolla Ukrainan liikkumista kohti Eurooppaa ja te voitte varmasti kertoa meille siitä poliittisesta ilmastosta, jossa näitä vaaleja nyt käydään. Haluaisimme myöskin tietää, mitkä ovat hallituksenne ulkopolitiikan prioriteetit. Valitettavasti meillä on ainoastaan tunti aikaa keskustella kanssanne, hyvä ministeri, jotta kollegoilla olisi aikaa esittää kysymyksiä, he niitä varmasti haluavat esittää ja kommentoida tätä teidän esitystänne pyytäisin teiltä, voisitteko keskittää tämän esityksenne kymmeneen minuuttiin ja pyytäisin, että kollegat esittäisivät maksimissaan kahden minuutin pituisia kysymyksiä. Olkaa hyvä, herra ministeri, teillä on puheenvuoro. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti, mutta kuitenkin haluaisin ottaa esiin muutaman asian, jotka mielestäni ovat tärkeitä tämän keskustelun rakenteelle. Ukrainan integraatio EU-hun on prioriteetti, joka on kirjattu lainsäädäntöön, joka hyväksyttiin sen jälkeen, kun Janukovicista tuli presidentti. Ja kun ajatellaan sisä- ja ulkopolitiikkaa, Euroopan integraatio on Ukrainalle tärkein tavoite. Ja me ymmärrämme, että me tarvitsemme sekä sisäisiä uudistuksia että myöskin sitoutumista kaikkiin Euroopan toimielimiin. Hallitus on valmiina esittelemään saavutuksia Euroopalle. Ensinnäkin poliittinen vakautuminen. Ukrainassa on nyt loppunut epävakauden aika ja toimijoiden välinen kiistely, ja tämä onnistui vahvistamalla vallan perustoja ja tässä puhutaan nyt sitten vakauttamisesta eikä monopolisoinnista. Tällä tavalla voidaan toteuttaa uudistuksia vaikeina aikoina, kuten nyt. Ja uskon, että pitää olla selkeä ja tehdä ero vahvistamisen ja monopolisoinnin välille. Tällä hetkellä hallitus muodostettiin perustuslain pohjalta – ja sillä on takanaan parlamentin enemmistö. Meillä on tehokas hallitus. Ja mitään tahoja ei jätetä huomiottaa niin kuin aikaisemmin. Ja julkishallinto on jälleen palannut tehokkaasti toimintaan. Ja muutaman päivän kuluttua on paikallisvaalit ja uskon, että ne osoittavat, että me uskomme demokraattiseen yhteiskuntaan. Ja kansalaiset tekevät valintansa niin kuin kaikissa muissakin demokratioissa. Ukrainan johtajat ovat sitoutuneita, jotta voidaan noudattaa kansainvälisiä demokratian standardeja ja me olemme pystyneet vastaamaan eurooppalaisten kumppanimme pyyntöihin ja meillä on hyvää tahtoa ja me olemme kutsuneet kansainvälisiä vaalitarkkailijoita tarkkailemaan vaaleja. Ja kuten tiedätte, tämä ei ole mikään kansainvälinen pakko. Ja toiseksi perustuslain uudistaminen. Ensimmäinen lokakuuta Ukrainan perustuslainen tuomioistuin totesi, että pitää tehdä uudistuksia ja palauttaa maahan vuoden 1986 perustuslaki, jossa puhuttiin, että sanotaan, että Ukrainan presidentti ja parlamentti tasavalta ja vuoden 2004 uudistukset olivat sopimattomia ja tuloksena oli poliittinen kompromissi. Monet poliitikot ylläpitivät tätä järjestelmää. Mukana oli myöskin tämänhetkinen oppositiojohtaja. Ja nyt on lähdetty perustuslaisiin uudistuksiin. 30 lakia on hyväksytty äskettäin ja paljon työtä on tehty, jotta lainsäädäntö ei jää porsan reikiä. Mutta me jatkamme parantamalla valtajärjestelmää. Eli lisämuutoksia tullaan tekemään hyvin avoimesti tässä prosessissa. Sitten oikeusjärjestelmän uudistaminen ja korruption torjunta ovat myöskin tärkeitä painopistealueita Ukrainalle. Ja vaikka on tehty tiettyjä päätöksiä joita on pidetty kiistanalaisina, voimme kuitenkin puhua edistyksestä myöskin tällä alalla. Äskettäin hyväksyttiin laki, joka liittyy oikeusjärjestelmän uudistamiseen, joka varmistaa sen riippumattomuuden, ja tätä prosessia jatketaan edelleen, jotta saavutetaan kaikki korkeammat standardit korruption torjunnassa, ja näin voimme taata oikeuden kaikille Ukrainan kansalaisille ja kaikille eurooppalaisille investoijille. Myöskin on säädetty lakeja, joilla tehostetaan välineitä, joilla torjutaan korruptiota Ukrainassa. Ja Ukrainan taloudellinen lasku on saatu pysähtymään ja bruttokansantuote on noussut lähes 6 prosenttia alkuvuonna ja teollisuuden tuotanto nousi 12 prosenttia. Meillä on rakenteellisia uudistuksia käynnissä erityisesti lainsäädäntöä, joka liittyy julkisiin hankintoihin, kaasumarkkinoiden sääntelyyn ja tiettyihin kansainvälisiin sopimuksiin ja maahanmuuttoon. Meillä on yhteistyötä kansainvälisen valuutarahaston kanssa. Ja kaikki nämä uudistukset ovat erittäin tärkeitä, jotta voimme syventää Ukrainan suhteita EU-hun, mutta ne on laadittu ja nyt olemme valmiita etenemään samalla tavalla kuin EUn komissio on toivonut ja Euroopan parlamentin tuella. Ja voin kertoa teille Ukrainan saavutuksista liittyen Ukrainan prioriteetteihin uudistusten toteuttamisessa. Se oli sisäisessä uudistusprosessissa tärkeää ja meillä on hyvä lähestymistapa ja 15 lyhyen ajan hankkeesta 10 on toteutettu ja olemme sitoutuneet tämän dynamiikan ylläpitoon. Haluamme myöskin parantaa investointien tehokkuutta ja haluamme ratkaista alb maksujen palautusongelmat. Ja olemme yksinkertaistamassa verotusjärjestelmää ja keventämässä veroja ja otamme huomioon myöskin EUn kumppaniemme kannat näissä kysymyksissä. Tietysti paljon tekemistä on vielä. Tiedotusvälineiden vapaus on yksi tärkeä asia. 11.12. lokakuuta Etyjin edustajat Dunja Jatovic kävi Ukrainassa valvomassa tilannetta liittyen tiedotusvälineiden vapauteen Ukrainassa. Ja minä olin kutsunut hänet Ukrainaan. Hän arvosti Ukrainan viranomaisten sitoumusta Etyjin kanssa yhteistyöhön. Ja tietysti hänellä oli myöskin kritiikin aiheita. Ukraina on ottamassa huomioon myöskin Euroopan neuvoston suosituksia liittyen demokraattisten toimielinten toimintaan Ukrainassa. Me haluamme valmistaa, vahvistaa demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen Ukrainassa. Nämä ovat tärkeitä arvoja, joilla voidaan syventää Ukrainan ja EUn välisiä suhteita. Se on Ukrainalle tärkeä strateginen tavoite. Ukrainan johtajisto uskoo, että Euroopan integraatio liittyy ensinnäkin sisäisiin uudistuksiin. Ja siksi tärkeä tehtävä poliitikoille on saattaa päätökseen neuvottelut assosiaatiosopimuksesta EUn kanssa, johon kuuluu myöskin syvennetty kauppa-alue. Siitä on hyötyä kummallekin osapuolelle ja kumpikin osapuoli haluaa saattaa nämä neuvottelut päätökseen. Ja täytyy muistaa myöskin poliittiset suhteemme ja taloussuhteemme. Poliittinen osio on lähes valmis, ja EUn pitää sopia vielä tästä näistä talouskysymyksistä liittyen vapaakauppasopimukseen. Ukraina on ollut enemmän yhteistyötä kuin integraatiota tähän mennessä. Ja tarkoituksena on saada aikaan kunnianhimoinen sopimus, johon liittyy myöskin taloudellinen integraatio. Ukraina haluaisi pitää kiinni kunnianhimoistaan ja haluaisi, että vapakauppa-alueesta tulee mahdollisimman tehokas. Me katsomme, että siitä on hyöty kummallekin osapuolelle katsoa, millä tavalla Ukraina olisi taloudellisesti lähempänä EUta. Sitten toinen asia. Viisumivapautukset lyhyen ajan matkoihin EUhun on tietysti ensisijaisen tärkeää Ukrainalle. Olemme samaa mieltä parlamentin kanssa siitä, että ristiriitaisesti 20 vuotta sen jälkeen, kuin rautaisirippu ja Belgien muutu, murtuivat, meillä on kuitenkin edelleen viisumipakko. Miljoonat ukrainalaiset voisivat matkustaa vapaasti maastaan ja maahansa. Näin voidaan edistää paneurooppalaisia arvoja, koska se osoittaisi, kuinka tärkeää on kehittää näitä suhteita EUhun. Siksi meillä on toimintasuunnitelma, joka tehtiin viime vuonna, ja olemme askeleen lähempänä tätä tavoitetta. Ja haluaisin kertoa, että olemme tyytyväisiä eiliseen päätökseen, jossa tätä asiaa edistettiin jälleen. Haluaisin nyt päättää tähän ja olen valmis vastaamaan kysymyksiinne ja käymään keskustelua. Grazie signor Ministro. La parola al collega... Eh, Seuraavaksi annan puheenvuoron kollega Kovalille, joka, äh, Kovalille, joka on Ukraina valtuuskunnan puheenjohtaja. Eh, pani ministeri. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, tiedättehän, että viime viikolla meillä oli kovinkin kuuma keskustelu täällä Euroopan parlamentissa ja se koski päätöslauselmaa, joka käsitteli Ukrainaa ja olen iloinen, että olette täällä ja olen iloinen, että diplomatiaa on harjoitettu viime viikkoina. Olen varma, että vaalit ja poliittisella areenalla tapahtuneet muutokset ovat aivan avainasemassa muokkaamassa sitä tapaa, millä teidät nähdään täällä Euroopassa. Meillä ei ole paljon aikaa keskusteluun täällä, koska olen mukana myöskin vaalitarkkailumissiolla ja meillä on PCC-kokous Ukrainassa ensi viikolla. Mutta minulla olisi kaksi kysymystä, jotka täytyy esittää täällä tänään. Ensinnäkin, toimielinten tasolla, kuinka koordinoitte hallituksen tasolla ja presidentin välillä äh, tai presidentin kanssa EU-yhteistyön? Onko teillä jonkinlainen erityiskomitea tai jokin elin? Mikä olisi se optimaalinen instituutioiden välinen yhteistyötapa. Toiseksi poliittinen koordinaatio. Kuinka katsotte, että voimme ottaa mukaan kaikki poliittiset voimat, myös opposition rakentamaan yhteistyötämme? Meillä on kokemusta aikakausista muissa Keski-Euroopan maissa, jotka tulivat mukaan EU-hun, niin siellä oli aina poliittinen elin, joka koordinoi tätä prosessia. Siinä olivat mukana kaikki poliittiset voimat. Eli miten teillä tämä on järjestetty? Nämä olivat kaksi kysymystä. Ja muista keskustellaan sitten vaalien jälkeen, kun tapaamme Kiivissä. Nyt on aivan erityinen hetki ja viime viikon keskustelu sen osoittaa ja olen varma että olette tietoinen siitä keskustelussa, mikä Strasbourgissa käytiin. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Koval ja seuraavaksi edustaja Brock, kaksi minuuttia. Puheenjohtaja, Äh, hyvä ulkoministeri, sydämelliset kiitokset siitä, että olette täällä. Minulla on kolme lyhyttä kysymystä. Näettekö mahdollisuutta siinä, että itäinen kumppanuus tekee enemmän monenkeskistä yhteistyötä, eivätkä kaikki jäsenvaltiot äh, kehitä omia suhteitaan? Äh, Venäjään mielestäni tällainen monenkeskinen yhteistyö olisi tarpeen Toiseksi, mikä tilanne on Euronestissä, näettekö mahdollisuuden, että blokki murtuisi? Ja kolmanneksi, voit olla varma siitä, että vaikka kriittisesti kommentoimme näinä päivinä, niin myös EPP-ryhmän edun mukaista on se, että Ukrainan eurooppalainen ulottuvuus konkretisoituu, muun muassa viisumihelpotukset, yhteistyösopimukset ja tämä DCFT, niin kuin sitä kutsutaan pitkälle menevä laaja-alainen vaupaa-kauppa-alue, että näitä kehitetään eteenpäin. Mm, tällainen ratkaisu, jotta saataisiin edistystä aikaiseksi. Täytyy kuitenkin sanoa, että EU ei ole melkästään talousalue, vaan myöskin arvoihin perustuva alue ja on e, hienoa, että vakaus on lisääntynyt Ukrainassa. Odotan selkeää vaalitulosta, mutta ei vakautta sillä saada pysyvästi. Se pitää saada poliittisella onnistumisella eikä säännöillä ja siksi me hiukan pelkäämme opposition mahdollisuuksia – jos oppositiopuolio ei voi äh, asettaa ehdokkaita joka paikassa, koska on puolueita kloonattu tietyissä mm, kaupungeissa, niin sillä tavoin ei ainakaan lisätä luottamusta. Ja sitten kun tuomareita vaihdetaan tuomioistuimessa, jotta saadaan enemmistö ja saadaan perustuslakituomioistuimesta sellainen päätös kun halutaan, niin että palataan vuoden 1996 perustuslakiin. Tavoitteena ei ole se, että palataan vuoden 1996 perustuslakiin. Sitä en kiistä, vaan tämä tapa, että vaihdetaan tuomareita ja tällä tavoin murennetaan tuomioistuimen riippumattomuutta. Kiitoksia edustaja Brock ja seuraavaksi edustaja Siviec, kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo. Będę Kiitoksia. Ja sattumalta jatkan siitä, josta ensin puhui Brock. Mutta haluaisin nyt kysyä teiltä, ministeri, onko teillä ajatusta siitä, miten voidaan päästä eroon tästä perustuslaillisesta umpikujasta? Kun puhutaan Ukrainan perustuslaista, sehän on päättymätön kysymys. Ja kokemuksen perusteella Aina perustuslaki on tietynlaisten kiistojen kohteena ja kenellä on valtuudet sen jälkeen, kun perustuslaki halutaan muuttaa, mutta tämä ei onnistu, koska valta muuttuu ja sitten perustuslaki pitää taas muuttaa. Siis puhun nyt politiikasta tässä, mutta tämä nyt näyttää aika universaalilta. Ja mitä tulee tästä tilanteesta irtautumiseen, presidentillä ja hallitusenemmistöllä on valta tässä kysymyksessä. Te sanoitte, että teillä on demokraattista edustusta, mutta jos tämä konsolidointi on fakta, miten te aiotte selvitä eteenpäin tästä perustuslaillisesta umpikujasta ilman, että mukaan jotain oppositiota? Ilman oppositiota te ette pysty ratkaisemaan näitä ongelmia pysyvästi. Ja voin kertoa, mitä tapahtui kun perustuslaillinen tuomioistuin oli mukana, huolimatta kaikesta, mitä olemme kuulleet, kun on puhuttu oikeusperusteista niin edelleen. Se on pelkkä vitsi. Eli kuuden vuoden ajan maa toimi perustuslain pohjalta, joka ei ollut laillinen. Ja tämä ei ollut ainoa ongelma, koska ongelma koskee Ukrainan vallan vakautta. Kiitos. Kiitoksia edustaja Siviets. Ja seuraavaksi edustaja Näits. Minister, uh, welcome. Arvoisa ministeri, tervetuloa tänne joukkoomme. Kiitoksia paljon, että olette täällä. Kysymykseni koskisi ulkopolitiikkaa. Usein asia esitetään niin, että Ukraina on joko tai tilanteessa, eli sen pitää valita joko EU tai Venäjä. Asia esitetään että joko lähentyminen Venäjän kanssa tarkoittaa toisaalta EUn, EUsta etääntymistä, taikka sitten päinvastoin. Niin haluaisin kuulla teiltä, mitä mieltä te tästä ajatuksesta olette. Se onorevole. Kiitoksia edustaja Neits. Edustaja Galler, kaksi minuuttia. Ja dank. Niin, paljon kiitoksia, hyvä ministeri. Teidän maallanne on Herkuleen työtehtävänä jotta voi tarjota kansalaisilleen hyvät elinolosuhteet. Me tuemme teitä EU:ssa, Euroopan neuvostossa, kansainvälisessä valuuttarahoistossa ja myös kahdenvälisesti. Meidän huolemme maanne demokraattisesta kehityksestä ja tiedustelupalvelujen lisääntyvästä toiminnasta eivät ilmeisesti ole saaneet vastakaikua Kiovassa. Tuleeko tällä olemaan vaikutusta vaaleihinne, mitä toimenpiteitä on tehty, jotta Rova Timoshenkon puolue voisi täysin osallistua vaaleihin, niin miksi Kiovan alueneuvostoista luovuttiin, miksi siellä ei järjestetä vaaleja, minkä takia mediayrittäjä voi olla tiedustelupäällikön palvelun päällikkö ja saman aikaisesti määrätä myös tuomareista. Minä olen suuresti epäilen, ovatko nämä kunnallisvaalit vapaat ja oikeudenmukaiset. Teidän naapurimaanne, jotka ovat muutaman vuoden ajan olleet eh, Euroopan unionin jäsenvaltioita, Unkari, Puola, Slovakia, Romania, eh, ovat osoittaneet, että hyvinvoinnin ja solidarisuuden lisääntyminen yhteiskunnassa ei synny eh, oligarkioiden kautta, vaan eurooppalaisen yhteistyön kautta. Toivottavasti hyödynnätte tätä uutta yhteistyösopimusta demokraattisessa mielessä. Ja vähän aikaa sitten sanoin sihteeristölle, että käyttäisitte Ukrain, käyttäisivät Ukrainan naista, kirjoitus asua äh, nimessänne. Ja sitten he kysyivät suurlähetystöstä ja kuitenkin venäläistä kirjoitusasua käytetään. Mikä on teidän äh, mieluiten käyttämänne kieli? Kiitoksia edustaja Harms, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin äh, tässä vielä sanoa, että tämä päätös, että päätöslauselmasta ei äänestetä Strasbourgissa viime viikolla ei todellakaan poistanut niitä, sitä kritiikkiä, mitä tästä päätöslauselmasta löytyy. Mielestäni kuitenkin on hyvä, että tämä Euroopan parlamentti riippumatta siitä, ovatko parlamentin ryhmät jollain lailla sitoutuneet ukrainalaisiin sisarpuolueisiin, niin siitä huolimatta yrittävät saada kokonaiskuvan siitä, mikä tilanne on ja mitkä huolen aiheet ovat perusteltuja pyytäisin, että meille selittäisitte, vähän niin kuin Gaalerkin pyysi, eh, miksi vaalilakia oli muutettava ennen kunnallisvaaleja ja miksi eh, hallituksessa piditte sitä oikeana, että vaalilainsäädännöstä tehtiin sellainen, että monille eh, paikallisjärjestöille, kansalaisjärjestöillekin ei enää ole mahdollista osallistua ehdokkain tähän, näihin kunnallisvaaleihin. Tämä on kunnallistasolla demokratian kehittymiselle ongelma. Tämän lisäksi päätöslauselmaa valmistellessamme meitä askarrutti tiedustelupalvelujen uusi rooli Ukrainassa ja mielelläni olisin nyt kuullut suoraan, mitä mieltä olette niistä syytöksistä, joita meille on kerrottu. Tämän tiedustelupalvelun uuden johtajan alaisena harjoitetaan yhä enemmän painostusta kansalaisjärjestöjä ja tiedotusvälineitä kohtaan, ei ainoastaan kun on kyse ukrainalaisista kansalaisjärjestöistä, vaan myös sellaiset järjestöt kuten Konrad Adenauer-säätiö tai Sohorst-säätiö, joka on ollut jo pitkään aktiivinen Ukrainassa. Lisäksi meille on kerrottu, että tiedustelupalvelu Ukrainassa – on ryhtynyt toimimaan yksittäisiä toimittajia vastaan. Minä voisin mainita teille nyt neljä nimeä, mutta en sitä tee. Nämä ovat kuitenkin hyvin tunnettuja, kuten esimerkiksi toimittaja Klimentjevin tapaus. Voisitteko sanoa meille suoraan jotain näistä syytöksistä? Ja vielä eräs asia, joka meitä askarruttaa, nimittäin, että on ollut todellinen pidätysten aalto Äh, on pidätetty entisen Timoshenkon hallituksen jäseniä, ja tämä osoittaa, että tämä ristiriitainen tilanne Ukrainassa jatkuu sen sijaan, että hallituksen ja opposition välillä yritetään päästä yhteisymmärrykseen. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Harms ja seuraavaksi edustaja Pötterin kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Ulkoministeri, Kaksi vuotta sitten, kun olin parlamentin puhemies, minulla oli myönteinen asenne Ukrainaan ja kävin kertomassa siitä parlamentissanne. Näin ollen meillä on nyt tällä hetkellä erinäisiä kysymyksiä ja olen samaa mieltä siitä, mitä kollegat ovat jo sanoneet. Olemme kuulleet tapauksesta, jossa toimittaja ehkä kyse on juuri siitä, josta, josta kollega Harms juuri puhui. Eli tämä toimittaja menetti tietokoneensa ja olemme lehdistä lukeneet, että tällä tietokoneella oli myöskin hänen tohtori väitöksensä. Miten tällainen voidaan selittää? Ja sitten toinen kysymys. Meillä on se vaikutelma, että korruption torjunta keskittyy lähinnä opposition jäseniin. Toista paljon uskottavampia, josta voisitte myöskin osoittaa, että tutkitaan tapauksia, jotka liittyvät hallitukseen. Ja sitten haluaisin kiittää vielä Harmsia. En nyt halua tähän syventyä, mutta hän myöskin puhui tästä Konrad Adenauer-säätiöstä. Eli mit, me seuraamme näitä tapahtumia hyvin tarkkaan. Me haluamme, että Ukraina lähestyy EUta, mutta kuitenkin oikeusvaltioperiaatteen pohjalta. Grazie. Kiitoksia edustaja Pöttering ja seuraavaksi edustaja Severin kaksi minuuttia. Chairman, Mr. Minister, you are of course a minister for foreign affairs. Tietenkin te olette ulkoministeri ja monet kysymyksistämme koskevat sisäisiä asioita. No siitä huolimatta haluaisin sanoa myös, ennen kuin esitän kysymykseni, että me olemme lykänneet päätöksentekoa Ukraina-päätöslauselmasta. Ei siksi, että haluaisimme sulkea silmämme niiltä vaikeuksilta tai puutteilta, mitä Ukrainassa on, vaan sen takia, että haluamme avata silmämme suuremmalle ja nähdä paremmin ennen kuin teemme päätöksemme. Ja aiomme ilman muuta katsoa tulevina päivinä ja viikkoina nähdäksemme ihan tarkkaan ottaen, minkälaisia prosesseja käytetään, mitä on meneillään ja mitä sanomme näkemästämme. Samanaikaisesti olen sitä mieltä, jos nyt palaan kysymyksiin, niin katson, että diplomatia on sellainen asia, jolla saadaan vastakkaiset näkökohdat sovitettua yhteen. Eli kysymykseni kuuluu, kuinka voitte saattaa talouselämän intressit ja poliittiset rakenteet maassanne yhteen, taikka pikemminkin erottaa ne toisistaan. Ja toinen kysymykseni kuuluu, kuinka näette tulevaisuuden uudistukset maassa, jossa tapahtuu paljon hajauttamista, ja kuinka näette tulevat kehityskulut taseen näkökulmasta katsottuna? Ja sitten kysyisin vielä, onko hallituksenne kykenevä ja valmis tekemään tämän parlamentin kaikkien poliittisten ryhmien kanssa yhteistyötä, riippumatta siitä, minkälainen ideologia meillä kullakin on ja poliittinen suuntautuminen meillä kullakin on. Ja näkisittekö mitään mahdollisuuksia tasapainottaa muuttaa lännen ja idän ulkosuhteen sillä tavalla, että se olisi sekä Ukrainan etujen mukaista että eurooppalaisen yhteistyön etujen mukaista ja EU-Venäjä-yhteistyön etujen mukaista. Kiitoksia. Grazie, onorevole Severi. Kiitoksia edustaja Severin ja seuraavaksi edustaja Liisek, kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Pan minister ułatwił mi trochę sprawę i dzięki temu będę... aion puhua lyhyesti, koska helpotitte tilannetta. Ajattelin kysyä äm, suurista taloudellisista ongelmista, arvonlisäveron palauttamista ulkomaisille yrityksille, jotka harjoittavat vientiä Ukrainasta, mutta ymmärtääkseni tämä ongelma on nyt ratkaisuvaiheessa. Siksipä haluaisin kysyä teille ulkopolitiikasta. Edellinen hallitus johdonmukaisesti tuki muiden Itä-Euroopan maiden ponnisteluja lähentyä Eurooppaa ja NATOa esimerkiksi Georgian suhteen. No, mikä nyt on tämänhetkisen hallituksen politiikka, tämänhetkisen presidentin politiikka, mitä tulee muiden alueen maiden NATO jäsenyystoiveisiin, esimerkiksi Georgian. Sitten haluaisin kysyä eh, mielipiteet tänne valko tilanteesta, eh, ottaen huomioon tulevat vaalit, koska olemme epäileväisiä niiden demokratian suhteen. Miski, per due minuti. Edustaja Miski, kaksi minuuttia. Paldies, priekšsēdājs. Godātais Krišjana Kungs, ah, cik man zināms, Ukrainas prezidents Kiitoksia. Ministeri Grishenko, tietääkseni Ukrainassa todettiin, että Stepan Bandera oli Ukrainan sankari. Ja olen kuullut, että hän oli mukana holokaustissa. Ja hän oli hyvin juutalaisvastainen sanoissaan ja teoissaan. Mitä mieltä te olette onko hän sankari vai rikollinen. Ja mitä hallituksenne nyt kaavailee tämän suhteen? Honorevole Mirski, la parola... Kiitoksia, edustaja Mirski ja edustaja Landsbergis, kaksi minuuttia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvä ministeri Grishenko. Teidän maassanne viime vuosikymmenen aikana ponnistelut vahvistaa ukrainan kieltä eh, julkisuudessa ja koulutuksessa. Tämä vahvistui vielä enemmän Jushenkun presidenttikauden aikana ja vastustajat eh, syyttivät häntä erityisesti itse Ukrainassa, että tässä on kyse huonosti hoidetusta ukrainisaatiosta. Nyt kuulemme raportteja siitä, että Ukrainaan kieltä ollaan syrjäyttämästä. Itä-Ukrainan ja Krimin alueen äh, ukrainamistamisen purkamisesta. Voisitteko hiukan äh, olla avoimempia tämän suhteen? Onko tässä kyse myönnyt hyökkäyksistä Moskovaa kohtaan vai onko tämä Ukrainan täysin riippumatonta politiikkaa vai ehkä tällaista tilannetta ei olekaan. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Landsbergiksi ja keskustelun päättää edustaja Schulz. Kaksi minuuttia. Ja minister, Sie hatten eingangs die Bestrebung... Ministeri, te halusitte, että Ukraina on mukana EUn integraatiossa, että se on tulevaisuuden näkymä. Mutta sitten turvallisuuspoliittinen kysymys kun pidennetään Venäjän laivaston läsnäoloa Mustalla merellä, silloin yhteistyö Naton kanssa on uhattuna. Eli miten tämä sopii yhteen? Eli alun perin te harkitsitte liittymistä NATOon ja tällä hetkellä yhteydet NATOon ovat nyt jäissä. Ja teillä on vahvaa sotilaallista yhteistyötä Venäjän laivaston kanssa? Eli millaisia tulevaisuuden näkymiä tällä alalla on? Grazie, onorevole Schulz. Kiitoksia, edustaja Schulz. Arvoisa ministeri, teillä on nyt eh, tuo suuri tehtävä vastata 11 kysymykseen alle kymmenessä minuutissa. Mä teille ehkä muutaman minuutin lisää, mutta pyytäisin, että puhutte lyhyesti. Kiitoksia. Well, thank you for this no niin, kiitoksia tästä tilaisuudesta. Tietenkin kysymyksiä on niin paljon, että haluaisin käyttää aikaa kosolti jokaiseen niistä, mutta koska olen tottunut antamaan vastauksia lyhyessä ajassa, niin pyrin tekemään parhaani. Sanotaan, aloitetaan nyt ensinnäkin siitä, mitä meillä on Ukrainassa vaaleihin liittyen, eli se kysymysryhmä. Ja sitten vielä perustuslain tilanne. Ensinnäkin haluaisin korostaa, että Ukrainan presidentti on antanut lukuisia lausuntoja, jotka käsittelevät selkeästi sitä, että on tarpeen aikaan saada reilut ja vapaat vaalit, joka täyttää eurooppalaiset korkeimmat standardit. Ja sen takia olemme kutsuneet kaikki nämä vaalitarkkailijat eri kansainvälisistä ja kansalaisjärjestöistä. Presidenttini tapaa ja on tavannut jo heidän edustajiaan muutama tunti sitten. Ja se on yksi tapa, jonka myötä haluamme antaa viestin maailmalle ja Euroopalle ja ystävillemme siitä, kuinka vakavissaan otamme avoimuuden ja rehtiyden tässä prosessissa. Demokratia, joka on siirtymävaiheessa, muutosvaiheessa, on haaste, mutta se on myös missio. Se on sellainen missio, joka, jonka hallitus ja presidentti ottavat vakavasti, ja siksi paikallisvaali vaalilain käyttöönoton jälkeen, ja sehän otettiin käyttöön sen takia, että aikaisempi ei ollut rehtilaki. Ja tässä uudessa laissa otettiin huomioon se kritiikki ja se, mitä poliittiset ähm, puolueet olis, olivat esittäneet. Me olemme vastavuoroisessa suhteessa ja tällaisena solmukohtana kansalaisyhteiskunnan ja opposition kanssa me emme pakota meidän näkökantojamme kenenkään, kenenkään suuntaan, mutta yritämme heijastella äh, poliittisten voimien kantoja ja kansan kantoja. Sitten sanoisin muutaman sanan perustuslaista. Kun palasimme vuoden 1996 perustuslakiin, ei, se ei ollut siksi, että hallitus niin päätti, vaan siksi, että 18.18. perustuslakituomioistuimen jäsenestä äänestivät päätöksen puolesta, jossa todettiin, että 2004 vuonna tehdyt päätökset olivat ristiriidassa perustuslaillisten ja oikeudellisten sääntöjen kanssa, eikä ole väliä sillä, kuinka pitkälle tämä perustuslaillisuus oli olemassa, vaan kyseessä oli ainoa instituutio, joka pystyy tällaisen päätöksen tekemään. Hallitus ei siihen pysty, enkä minä voi hallituksen jäsenenä, enkä, enkä eikä minulla ole tarpeen eikä oikeutta keskustella siitä, mitä tämä instituutio teki. Me joudumme vain panemaan sen täytäntöön. Ja tällä tavalla oikeusvaltio pitäisi käsittää missä tahansa demokraattisessa valtiossa. Ja haluaisin tässä vain esittää yhden lainauksen, joka on perustuslaki komission huomioista vuonna 1996. Tuomioistuin on korkea täytäntöpaneva voima ja se suorittaa valvontaa, jotka tekevät mahdolliseksi oikeusvaltioperiaatteen täytäntöönpanon demokraattinen eh, hallinto toteutuu ja se antaa tuomioistuimelle mahdollisuuden eh, Ukraina, toteuttaa demokraattista kulttuuria Ukrainassa. Ja Tämä on uskoaksemme tärkeä näkökulmien luettelo, jonka antoi tämän alan korkein, jonka antoi tämän alan korkein auktoriteetti. Mutta kuten esityksessäni totesin, emme ole lopettaneet kehitystä tähän. Lisäkehitystä tarvitaan, mutta olemme päättäneet ryhtyä tällaisen mukaan ottavan prosessiin, osallistavan prosessiin, niin, että kaikki tahot voivat esittää näkökantansa. Meillä on mittava ongelma maassamme, joka on kyvyttömyys yhden poliittisen tahon osalta osallistua rakentaviin ystävällismielisiin suhteisiin, mutta olen vakuuttunut siitä, että tietyllä hetkellä Itä-Euroopassa poliittiset voimat useimmissa maissa yhdistyvät eurooppalaisen integraation ympärille. Me haluamme nähdä poliittisen liikkeen EUta kohti silloin, kun tämä poliittinen voima on kuskin paikalla johtoasemassa. Jos näin ei tapahdu, niin silloin prosessi estyy. Ja näin itse asiassa näyttää tapahtuvan, kun emme pysty rakentavaan dialogiin maassamme. Me olemme valmiita käymään dialogia täällä, ja sen takia Ukrainan presidentti on tarjonnut tapaamista herra Martinsin kanssa 13. Eh, toukokuussa. Siihen ei tullut mitään vastausta. No kuinka voi eh, ryhtyä dialogiin, jos ei saa vastauksia kutsuihin? Minä olin valmis dialogiin tänä päivänä, mutta joka tapauksessa me olemme valmiita sitoutumaan keskustelemaan heti kun kumppanimme ovat valmiita, riippumatta poliittisesta kannasta. Me emme tee valintoja poliittisten puolueiden perusteella. Me uskomme, että kaikki ne, jotka täällä istuvat, ovat ystäviämme ja kumppaneitamme ja heillä on relevantteja monissa tapauksissa hyvin asianmukaisia huolenaiheita, joihin meidän täytyy vastata. Tarvitsemme enemmän aikaa, jotta voimme pitää yllä tätä keskustelua sitoutuneesti ja toivottavasti tulette käymään Ukrainaan ja teillä on aikaa mahdollisesti ryhmäkokouksiin, joissa on, ovat mukana kaikki Ukrainan edustajat, olivat he sitten oppositiosta taikka hallituksesta. Minä en edusta täällä mitään poliittista voimaa, edustan hallitusta ja ministeriötäni ja siltä kannalta katsottuna ottaisin esille joitakin asioita, jotka koskevat tämän arvovaltaisen elimen päätöksiin, päätöksiä. päätöslauselma, joka koskee Ukrainaa, oli asianmukainen päätös. Mielestäni me ymmärrämme, että se ei ole neuvoston keskustelua vaativa asia, emmekä usko, että olemme vastanneet kaikkiin kysymyksiin, vaan uskomme, että teidän täytyy saada aikaiseksi vastavuoroista keskustelua ennen kuin teette päätöksiä. Teidän täytyy syventää tietämystänne ja täytyy kuunnella erilaisia tietolähteitä ja ääniä. Me olemme avoimia sen kaltaiseen yhteistyöhön. Me olemme ilman muuta kiinnostuneita tällaisesta keskustelusta, joka minun mielestäni heijastaa eurooppalaista parlamentaarista periaatetta ja, ja, äh, ja traditiota. Ja se on myöskin meidän perinteemme, niin vaikeata kuin se onkin niin silloin kun eräs alempiarvoinen virkamies kävi Löövin katolisessa yliopistossa ja alkoi esittää kysymyksiä, joita, jotka katsottiin, jonka rehtori katsoi ö, kyseiset kysymykset epäasianmukaisiksi ja sen johdosta anteeksi pyynnöt esitettiin. Ja sen takia tämä erityisvierailu siellä suoritettiin, koska hallituksemme katsoo asian tärkeäksi. Eri hallitusten, eh, ministeriöiden harjoittama yhteistyö täytyy saattaa sellaiselle korkealle tasolle, joka on vanhojen demokratioiden perinteiden mukaista ja joka on jo myös monissa uusissa demokratioissa juurtunut syvälle. Me emme ole vielä valmiita, mutta työstämme asioita eteenpäin ja olemme valmiita panemaan täytäntöön kaikki ja kuuntelemaan kaikkia ehdotuksia, mitä teillä asian suhteen on. No sitten viimeisestä kysymyksestä, eli olemmeko me hallituksen tai parlamentin elinten edustajina, haluammeko me eh, taistella korruptiota vastaan, uskommeko me, että aikaisemmat hallituksen edustajat ovat immuuneja tutkintoja, tutkin, tutkinnan suhteen vai ei. Sanotaan ensimmäiseksi ihan, että ensimmäiset tutkinnat ei, ensimmäisiä tutkintoja ei ollut mitenkään suunnattu aikaisempaa hallitusta kohtaan. Ensimmäinen pidätys tapahtui siinä vaiheessa, kun apulaisministeri pidätettiin lahjusten otosta. Se tapahtui kahden viikon jälkeen, kaksi viikkoa sen jälkeen, kun hän oli suorittanut tämän rikoksen. Ja muutaman, muut, muutaman viikko sen jälkeen, kun tämä henkilö äänestettiin ulos hallituksesta. Ja tämä tällä puhdistamisoperaatiolla ei ole mitään tekemistä poliittisten voimasuhteiden kanssa. Meidän täytyy antaa selkeä merkki siitä, että korruptiota ei sallita, korruption ei sallita kukoistavan missään, ei erityisestikään tuomarilaitoksessa, koska tuomarilaitos oli juuri korruption ja epävakauden lähde aikaisemmin. Se ei pystynyt varmistamaan että kansalaisten oikeuksia suojattaisiin. Ja sen takia me ryhtyimme tähän uudistukseen, jolla uudistettiin tuomarilaitosta, jo, jossa säädettiin itsemääräämisestä, mutta myöskin tuomareiden ö, vastuuvelvollisuudesta. Velvollisuudesta antaa tuomioita, jotka perustuvat lakiin ja oikeuteen eikä mihinkään muuhun. sitten Venäjä-suhteista, sekin on tärkeä aihe. Se otettiin esille muutamassa kysymyksen asettelussa. Uskon, että ensinnäkin Mustanmeren laivasto ei ole todellinen uhka kenellekään. Itse asiassa useimmat aluksista ovat 40 vuotta vanhoja ja vanhempiakin – ja ne luultavasti korvataan uuden, uudemmilla, mutta kyseessä on hyvin rajoit, rajallinen laivasto. Se ei ole uhka Natolle, se on paikallinen laivasto paikallisia tarpeita vast, varten. Me uskomme, että kun palaamme normaaliin suhteisiin Venäjän kanssa, vahvistamme ö, vakautta ja poliittista ö, kokonaiskuvaa Euroopassa. Se on myös tärkeä osa sitä prosessia, jolla EU EU-Venäjä-suhteet tuodaan takaisin Ukraina-EU-suhteisiin mukaan sillä tavalla, että saadaan aikaiseksi tilanne, jossa molemmat voittavat. Ja olen vakuuttunut, että Ukraina onkin myötä vaikuttanut sen suuntaisesti hyvin voimakkaasti. Sitten palaisin vielä palaisin niihin tähän seuraavaan kysymyskokonaisuuteen, eli kielikysymykseen. Ukrainan kieli on Ukrainan virallinen valtion kiele, kieli ja se on jatkossakin sitä. On olemassa erilaisia poliittisia kantoja siitä, minkälainen tasapaino pitäisi olla alueellisilla kielillä joihin, ja niitä säätelevällä pöytäkirjalla, johon monet maat ovat liittyneet, ja mikä pitäisi olla sitten taas valtion, niin sanotun valtion kielen rooli. Tämä on loppumaton keskustelu, avoin tie vielä, ja on olemassa lukuisiakin keskusteluja tästä aiheesta käynnissä. Lopullinen päätös tehdään muualla kuin hallituksessa, mitä parlamentissa, mutta keskustelua käydään. Ja näemme, että on tarvetta saada aikaiseksi sellainen tasapaino, joka heijastelee eurooppalaisia arvoja tuollakin alalla. En tiedä, onko minulla nyt enempää aikaa käytettävissäni enää, mutta sanotaan vain, sanottakoon nyt vain, että sanottakoon pari asiaa ihan eh, tietyistä yksityistapauksista. Toimittajan katoamistapaus Dementjevin. Me otamme sen kovin vakavasti, koska kyseessä on henkilö, joka on kansalaisemme, maamme kansalainen, ja joka, joka on kadoksissa, jos kyseessä on, jos hän on menettänyt henkensä, niin useimmat ovat sitä mieltä, että tutkimuksia täytyy suorittaa. Kaikki, täytyy, kaikki mahdollinen täytyy tehdä, jotta saadaan selville faktat. Ja jos rikos on tapahtunut, niin sen tekijä täytyy löytää. Ja sen takia täytyy saada kaikki mahdollinen tieto käyttöön. Ja voin vakuuttaa teille yksinkertaisesti, että tutkinta etenee ja pyrkii ottamaan huomioon kaiken sen, mikä on välttämätöntä. Se ei tapahdu hetkessä, mutta se tullaan suorittamaan asianmukaisella tavalla. Jokainen ihmiselämä on meille tärkeä ja tässä nimenomaisessa tapauksessa se on kiinnittänyt merkittävää julkista huomiota. No sitten kuinka bisnes ja politiikka voidaan erottaa? toisistaan on asia, josta haluaisimme oppia teiltä romanialaisilta ja monilta muiltakin. Ja me olemme hyvin vakavissamme tämän asian suhteen. Me emme rajoita asiaa pelkästään eurooppalaisiin jäsenvaltioihin oppiaksemme, kuinka taloutta säännellään ja kuinka tehokkaita käytänteitä on sovellettu muualla. Ja sitten voimme miettiä sen perusteella, mikä so- sopii parhaiten Ukrainaan apulaispääministerimme kävi Georgiassa ihan viime aikoina ja kertoi hyvin positiivisia huomioitaan siltä alalta. Ja me todellakin vertailemme kokemuksia eri tahoilta. Ukrainan hallitus on, on esimerkiksi äh, lakkauttanut 90 prosenttia kaikista luvista, lupamenettelyistä, jotka lamaannuttivat bisneksen teon Ukrainassa. Ja sitten meillä on automaattinen alveen peruutus tulevaisuudessa aikanaan. Ja sitten aivan viimeiseksi ja tärkeimpänä vielä esitän anteeksi pyyntöni sen suhteen, että jos en ole kattanut kaikkia mahdollisia kysymyksiä, mitä täällä on esitetty, en haluaisi käyttää liikaa aikaanne, erityisesti kun ymmärrän, että teillä on erittäin tärkeä puhuja täällä seuraavana vuorossa, ja hän on vastuussa myös Ukrainan asioista, joten voitte esittää lisäkysymyksiä hänelle vielä näistä kysymyksistä, mitä olette esittäneet minulle. Hän on hyvin tietoinen meidän tilanteestamme. Hänellä on tietenkin omat kantansa, jotka eivät välttämättä ole tietenkään samoja kuin minun kantani, mutta me kiinnitämme tarkkaa huomiota. Me arvostamme sitä mahdollisuutta, jonka annatte tehdä yhteistyötä kanssanne avoimesti ja vapaasti keskustellen. Ja meidän uskomuksemme mukaan lopputuloksena pitäisi olla jotakin sellaista, joka on Ukrainan poliittisen ja talouselämän etujen mukaista ja myötävaikutuksen tulosta, niin että pystymme integroitumaan eurooppalaisten kansojen perheeseen. Me jaamme arvot ja tavoitteet, jotka meillä kaikilla on ja olemme valmiita ponnistelemaan vahvasti, jotta voimme saattaa uudistuksemme sille tasolle, jota standardin vaatimat, jotta meistä tulisi moderni, tärkeä eurooppalainen kansakunta. Kiitoksia. Grazie signor Ministro, è stato un incontro davvero interessante. Kiitoksia, hyvä ministeri. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen tapaaminen. En tiedä, eh, saivatko kaikki kysymykset vastauksen, mutta vuoropuhelumme jatkuu ja varmasti voidaan vielä täydentää näitä tietoja ja voimme tehdä yhteistyötä tällä saralla. Kiitoksia vielä kerran ja eh, toivottavasti tapaamme pian jälleen kahden minuutin tauko, jotta sen jälkeen eh, komission jäsen Fyyle voi puhua meille. Eh, please, colleague, we need all the time because... Hyvät kollegat, me tarvitsemme kaiken ajan, koska meidän esityslistamme on hyvin tiukka ja eh, komission jäsen on ajoissa täällä. Eh, olen erittäin iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi ystävämme ja yhteistyökumppanimme komission jäsen Fyylen jotta voisimme keskustella erittäin tärkeistä kysymyksistä, muun muassa eh, Euroopan naapuruuspolitiikan arvioinnista ja uudelleen tarkastelusta, ja tämä on jo käynyt, eh, käynnissä tänä vuonna. Ja haluaisin myöskin teidän nimissänne eh, herra Fyylelle sanoa, kuinka kovasti arvostamme äh, hänen paikallaoloaan ja tapaa, jolla hän aina tiedottaa meille toiminnastaan ja aloitteistaan. Tämä suhteemme äh, alkoi tällä tavoin jo aivan alusta asti silloin, kun hän oli kuulemistilaisuudessa täällä ja sen jälkeen äh, hänet hyväksyttiin komission jäseneksi ja sen jälkeen hän on aina ollut erittäin yhteistyökykyinen ja käynyt vuoropuhelua parlamentin kanssa. Kuten aluksi sanoin, tänään keskustelemme naapuruuspolitiikan uudelleen tarkastelusta, kun taas Toinen asia, joka on komissiojäsenen toimivaltuuksissa, nimittäin laajentuminen, niin se on asia, jota käsittelemme 9. marraskuuta, joten pyytäisin, vaikka nämä aiheet liittyvätkin toisiin, se, että keskittyisitte tähän naapuruspolitiikan uudelleen tarkasteluun. Viime viikolla lähetin kollegoille kyselylomakkeen, jonka komission jäsen ja korkea edustaja välittivät naapurimaille ja naapuruspolitiikan piirissä oleville maille, joissa tarkastellaan tämän politiikan tehokkuutta ja tarkoitusperiä. Uskon, että tämänpäiväinen keskustelu on keskustelu, jossa voidaan käsitellä näitä kysymyksiä ja olemme erityisen kiinnostuneita mahdollisuudesta kuunnella komission sen fyyleä siitä, millaisia suuntauksia on tullut esiin ulkoasiainministerien eh, konferenssissa eilen annan teille puheenvuoron ja kuuntelemme teitä mielenkiinnolla. Hyvä komission jäsen. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chair. Hyvä puheenjohtaja, kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Ja vien teiltä ehkä hiukan enemmän aikaa, 10-15 minuuttia, koska todellakin haluaisin tarjota teille täyden kuvan siitä, mikä tämän uudelleentarkasteluprosessin tarkasteluprosessin taustalla on ja mikä on sen tämänhetkinen tilanne. Ja tässä valiokunnassa odotan tietenkin sitten interaktiivista keskustelua. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, minulle on suuri ilo olla täällä tänään tässä mielipiteen vaihtoehto tiedonantotilaisuudessa Euroopan naapuruuspolitiikasta. Lissabonin, politi- eh, Lissabonin sopimus on antanut EUlle mahdollisuuden tulla maailmanlaajuiseksi toimijaksi. Olen tässä parlamentissa useasti sanonut, eh, että laajentumis- ja naapuruuspolitiikan komission jäsenenä minun tarkoituksena on tehdä läheistä yhteistyötä korkean eh, edustajan Ashtonin kanssa ja ulkosuhdepalvelun kanssa, jotta EU voisi saavuttaa tämän haasteen. Mutta haluan sanoa, että jos EU haluaa tulla uskottavaksi maailmanlaajuiseksi toimijaksi, sen tulisi aloittaa naapurimaistaan. Tulevina kuukausina ja vuosina meidän on osoitettava, mm, että pystymme toimimaan uskottavasti naapurimaissamme käyttäen kaikkia välineitä ja mahdollisuuksia, joita Lissabonin sopimus meille tarjoaa. Tämä tulee olemaan yksi tärkeimmistä mittatikuista, joilla arvioidaan meidän kykyämme toteuttaa Lissabonin sopimuksen ulkopolitiikan määräyksiä. Tämä tekee tästä naapuruuspolitiikan uudelleen tarkistelusta erittäin ajankohtaisen kysymyksen. Me olemme nyt tämän konsultaatioprosessimme puolivälissä, olemme saaneet palautetta melkein kaikilta jäsenvaltioilta ja naapuruspolitiikan kumppanuusmailta. Me olemme kuulleet asiantuntijoita ja akateemikkoja, olemme tavanneet kumppanuusmaiden korkeita virkamiehiä ja eilen, kuten te sanoitte puheenjohtaja, minulla oli keskustelu jäsenvaltio valtioiden kanssa ulkoasian neuvostossa. Tänään olen täällä teidän kanssanne ja kymmenen päivän kuluttua tulen tapaamaan kansalaisjärjestöjä koko alueelta. Jos nyt vetäisin jo johtopäätöksiä, se olisi liian aikaista, mutta voimme ähm, tunnistaa erilaisia tärkeitä aiheita, joita meidän on pohdittava enemmän. Euroopan parlamentti on mietintöjensä kautta todella panostanut siihen, vaikuttanut siihen, millaiseksi Euroopan naapuruuspolitiikka on muokkautunut. Ja uskon, että tämänpäiväisessä keskustelussa annatte meille ideoita, joilla voimme rikastuttaa keskustelujamme. Viestissä, jonka Käti Ashton ja minä lähetimme viime heinäkuussa EUlle ja kumppanimaiden ulkoministereille, kysyimme kolme kysymystä. Mikä Euroopan naapuruuspolitiikan vision tulisi olla 10-15 vuoden kuluttua? Mikä pitäisi olla keskipitkän aikavälin tavoitteemme noin laajasti puhuen, siis tämän parlamentin ja komission toimikaudella? Ja kuinka voimme parantaa välineitämme ja resurssejamme ja yritän nyt vastata näihin kolmeen kysymykseen. Aloitan visiosta. Voisin äh, heti aluksi sanoa, että kaikki meidän kumppanimme olivat erittäin tyytyväisiä tähän laajaan kuulemismenettelyyn. Kaikki äh, haluavat vahvempia suhteita EU-hun, jotka perustuvat korkean tason poliittiseen vuoropuheluun. Kaikki toivovat mm, syvempää taloudellista integraatio, joka perustuu lainsäädäntön ja säädösten konvergenssiin, liikkuvuuden yksinkertaistamiseen ja vahvempaan taloudelliseen yhteistyöhön todellakin tarvitaan vahvaa eurooppalaista naapurispolitiikkaa. Ja tämä on totta, vaikka jotkut kumppanit eivät pidäkään sitä, siitä otsikosta, jonka alla se kulkee. Teillähän oli juuri erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Tämä on oikein myönteinen asia, mutta olisi väärin, jos ajattelisimme, että tämä on riittävästi. Me emme ole ainoita toimijoita mm, naapurimaissamme on muita, jotka yrittävät käyttää vaikutusvaltaa tavalla, joka ei aina ole Euroopan unionin arvojen tai säädösten mukaista. Valko-Venäjä on ryhtynyt tuliunonin Venäjän kanssa ja Kiinan taloudellista ja poliittinen vaikutusvalta kasvaa. Odotukset ovat korkealla ja EUn täytyy olla selkeäsanainen siinä, mitä se tarjoaa naapurimailleen ja mitä se odottaa niiltä vastapalveluksena. Ja minun mielestäni me emme aina ole olleet kovin selkeäsanaisia. Meidän vastauksemme pyyntöihin äh, nostaa suhteidemme tasossa, tasoa, erityisesti kun on kyse Välimeren maista, on usein enemminkin korostanut muotoa eikä niinkään sisältöä. Meidän lähestymisen tapamme eri maita kohtaan ei aina ole ollut kovin johdonmukainen. Usein EU on, ei ole niinkään korostanut yhteisiä arvoja. Meidän tulisi olla sanaisempia sen suhteen, että hyvä hallintotapa ja poliittinen uudistus eivät ole optionaalisia elementtejä, vaan ne kulkevat käsi kädessä vahvempien poliittisten ja taloudellisten suhteiden kanssa. Euroopan parlamentti sen verkoston kautta on ottanut erittäin tärkeän roolin, kun on kyse demokraattisten periaatteiden edistämistä. Meidän kuulemiskonsultaatiomme korostavat suurta konsensusta eurooppalaisesta naapuruuspolitiikasta, eh, joka perustuu Lissabonin sopimuksen kahdeksan artiklaan alueesta, jossa eh, poliittinen yhteistyö on mahdollisimman läheistä ja taloudellinen integraatio on mahdollisimman syvää. Kuinka läheistä ja kuinka syvää sitten? Eräs asiantuntija sanoi, että pitkän tähtäimen tavoite voisi olla kaikkea mm, öö, tällaisen pitkälle menevän ja laajalaisen vapaakauppa-alueen plus yhden prosentin ja EUn jäsenyyden miinus yhden prosentin välillä, riippuen tietenkin kumppanien tavoitteista. Kun puhutaan taloudellisesta integraatiosta, niin tämä tarkoittaa tietenkin täyttä integraatiota EUn sisämarkkinoihin ja siihen sitä, että laajennetaan neljää perusvapautta ja otetaan käyttöön yhteisön säädöstö. Ja tässä on nyt tärkeitä eroja sen välillä, mitä kumppanit odottavat meiltä ja mihin EU mahdollisesti on valmis. Ensimmäinen aukko on siinä, kuinka monta vapautta naapurimaidemme kansalaiset odottavat meiltä. kansalaiset naapurimaissa haluaisivat kaikki neljä vapautta, mutta jotkut jäsenvaltiot haluaisivat myöntää ainoastaan kolme niistä. Ja on selkeitä huolenaiheita, aivan ymmärrettäviä näillä mailla, kun on kyse liikkumisen vapaudesta. Toinen liittyy rahoitustukeen. Kumppanit korostavat, millaisia kustannuksia syntyy siihen, että siirrytään lähemmäksi yhteisön säädöstöä ja että luodaan pitkälle meneviä laajalaisia vapaapakauppa-alueita. Jotkut EUn jäsenvaltiot eivät halua puhua suuremmasta rahoitustuesta näiden uudistusten maksamiseksi. Mahdollisesti tapa näiden aukkojen täyttämiseksi olisi asteittainen lähestymistapa. Äh, pitkälle menevät ja laajaiset vapaakauppa-alueet ja viisumivapaus eivät vaadi ainoastaan kumppanimailta selkeitä sitoumuksia, vaan myöskin hallinnollista kapasiteettia täyttää nämä sitoumukset. Ja tässä ei mm, pitäisi kierrellä ja kaarella. Meidän tulisi todellakin, meidän tulisi kuitenkin myös olla kykeneväisiä palkitsemaan todellista edistymistä rahoitustukea tulisi antaa niille maille, jotka todella tekevät poliittisia uudistuksia tai panevat täytäntöön pitkälle meneviä laaja-alaisia vapaakauppa-alueita, eikä sellaisille, jotka sano, tai sellaisille, jotka sanovat, että ne ovat valmiita niin tekemään. Me emme tällä hetkellä erottele riittävästi ja EUn tulisi olla avoimempi liikkuvuuden suhteen, kun on kyse sellaista maista, jotka uskottavasti yrittävät valvoa ulkorajojaan ja täyttää muita vaatimuksia. Tässä vaiheessa haluaisin sanoa, että minä uskon eriyttämiseen ja kumppanimaiden yritykseen parantaa suhteitaan EU-hunsa toimintaan, joka perustuu näiden maiden haluun ähm, ottaa yhteisiä arvoja eikä niinkään niiden maantieteelliseen tilanteeseen. Tietenkin jotkut naapurimaat pitävät itseään eurooppalaisina ja eh, mahdollisina Euroopan jäsenvaltioina, mutta eh, niiden toiveet eivät ole syy tarjota vähemmän muille maille. Jos Euroopan naapurimaat ovat kunnianhimoisempia, niin silloin niiden täytyy asettaa äh, este korkeammalle ja minä uskon, että Euroopan naapuruuspolitiikan tulisi olla se katto, jonka äh, alla äh, harjoitamme suhteita naapurimaidemme kanssa. Jotta voisimme saavuttaa tämä tavoite, niin meillä on eri osa-alueita, joiden meidän pitäisi kiinnittää huomiota keskipitkällä aikavälillä. Ja tässä on seitsemän kysymystä, joita tulisi pohtia. Yksi niistä on se, että monet kumppanimaamme ovat pyytäneet enemmän poliittista ohjausta kumppanuuteemme. Tämä ei tarkoita sitä, että meillä tulisi olla enemmän muodollisia keskusteluja, vaan että meillä tulisi olla vahvivaa jatkuvaa niin, ja sisällöllistä keskustelua poliittisesti. Minun mielestäni tämä on ihan legitiimi pyyntö ja sillä tavoin voimme purkaa väärinkäsityksiä ja vaikeita kysymyksiä luottamuksellisessa ja kumppanuksellisessa hengessä. Nyt meidän tulisi katsoa, miten voisimme tämän ajatuksen toteuttaa, ei ainoastaan ulkoministerien kesken, vaan myöskin muissa läheisen yhteistyön kysymyksissä. Toinen asia koskee pitkälle meneviä laajalaisia vapaakauppa-alueita, jotka ovat tarjouksemme ydin mahdollisuus osallistua sisämarkkinoihin on todellinen muutosvoima. Meidän tulisi edistää näitä vapaakauppa-alueneuvotteluita lyhyellä aikavälillä kaikkein edistyneimpien naapurimaittemme kanssa sekä etelässä että idässä. Meidän kumppanimme korostavat, että niille on tärkeää päästä yksin helpommin markkinoille, erityisesti kun on kyse maatalous- ja maatalousteollisuustuotteista. Meidän tulisi osaltamme korostaa, että jotta kumppanimaat voisivat täysin hyötyä tällaisen sopimuksen hedelmistä. Tarvitaan todellisia uudistuksia, jotta voidaan taata oikeuslaitoksen riippumattomuus ja oikeudenmukaisuus ja vähentää korruptiota. Kolmas pyyntö on liikkumisen helpottaminen. Tähän liittyy selkeitä poliittisia ongelmia, mutta olisi vaikea jättää huomiota kaikkien kumppanimaidemme vaatimukset meidän tulee ajatella mm, vähän laajemmin e, eikä niin mustavalkoisesti tässä kysymyksessä. Ehkä voisimme luoda laajemman lähestymistavan liikkuvuuteen ja maahanmuuttoon, jossa kaikki voivat voittaa ja jossa myös turvallisuuskysymykset on käsiteltynä. Ajattelimme keskittyä tiettyihin ihmisryhmiin, esimerkiksi opiskelijoihin, tutkijoihin ja liikemiehiin, tai sitten tehdä tällaista eriyttämistä, josta puhuin aikaisemmin. Neljäs kysymys liittyy jatkuviin konflikteihin ja mitä EU voi tehdä, jotta näihin konflikteihin saataisiin ratkaisu. Tämä on kysymys, jota emme voi välttää. Se että ei pystytä ratkaisemaan konflikteja, on asia, jota korostetaan eurooppalaisen naapuruuspolitiikan pääpuutteena, vaikka tämä onkin kysymys, joka ei sinänsä ole tämän politiikan alainen. Kumppanit ovat pyytäneet meitä olemaan aktiivisempia, mutta voimmeko tehdä enemmän kuin vain lisätä luottamusta? naapurimaamme todella odottavat, että nyt Lissabonin sopimuksen myötä EU voi käyttää kaikkia välineitään, myöskin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johdonmukaisemmalla tavalla. Tämä on kysymys, jota on pohdittava enemmän. Viides pyyntö liittyy alueelliseen yhteistyöhön, sektoraaliseen yhteistyöhön. Tarvitaan yhteistyötä kysymyksissä kuten energia, ympäristö, ilmastonmuutos, koulutus, teollinen yhteistyö ja teknologian siirto. Tämä on myös meidän edun mukaistamme ja meidän tulee vastata tähän myönteisesti. Kumppanimaamme ovat myös innokkaita pääsemään mukaan EU-ohjelmiin ja osallistumaan EUn virastojen toimintaan. Kuudes kysymys liittyy kansalaisyhteiskunnan mukaanottoon. Kansalaisyhteiskunnan järjestöt kumppanimaissamme ovat kaikkein vahvimpia ja uskollisimpia liittolaisimpiamme, kun on kyse hyvien arvojen ja hyvän hallintotavan edistämisestä. Ne ovat myös tärkeitä liittolaisia, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä ja EUn standardien noudattamista näissä kysymyksissä. Meidän täytyy yhdistää nämä järjestöt kansalaisjärjestöihin EU-ssa. Meidän tulee investoida näihin järjestöihin ja vahvistaa niiden kapasiteettia. Sitten nouseesin kysymys alueellisista erityispiirteistä naapurimaissamme ja kuinka ne voivat vaikuttaa kokonaistavoitteisiin. Räätälöity lähestymistapa eri naapurimaiden alueisiin pitäisi olla tärkeä osa alueellista eurooppalaista naapuruuspolitiikkaa. Ja tämä koskee erityisesti itäistä kumppanuutta ja Välimeren unionia, jotka ovat tärkeimmät, vaikka eivätkään ainoat eurooppalaisen naapuruuspolitiikan alueelliset ulottuvuudet. Itäisen kumppanuuden kautta EU on luonut hyvin kunnianhimoisen agendan, jolla halutaan vahvistaa suhteita kuuteen itäiseen kumppanimaahan sekä kahdenvälisesti että myös ryhmänä. 18 kuukautta Prahan huippukokouksen jälkeen on edistytty hyvin paljon ja on luotu uusia sopimussuhteita ja monenkeskistä yhteistyötä tämä naapuruuspolitiikan uudelleen tarkastelu antaa meille mahdollisuuden tarkastella näitä ensimmäisiä saavutuksia ja valmistella Budapestin huippukokousta toukokuussa. Välimeren unioni on myöskin edistymässä. Huolimatta ongelmista, jotka liittyvät Lähi-idän rauhan prosessiin, sihteeristö ollaan perustamassa ja hyvin paljon on tehty niiden hankkeiden suhteen, joita Välimeren unioni tulee tukemaan. Meidän tulee tunnistaa tässä uudelleentarkastelusprosessissa tarkastelusprosessissa käytännön tapoja, joilla voidaan äh, toteuttaa tätä aloitetta. Meidän täytyy saavuttaa tärkeät tavoitteet, nimittäin työpaikkojen luominen, kasvu ja innovaatiokapasiteetin lisääminen, jota todella tarvitaan Välimeren alueella tulevina vuosina. Nyt haluaisin mennä eri välineisiin, politiikan, rahoituksen ja rahoituksen välineisiin ja resursseihin. Naapuruuspolitiikan toimintasuunnitelmat ovat olleet arvokkaita keskeisinä politiikkamme täytäntöönpanon välineenä. Nyt kun me tulemme toiseen sukupolveen, niin meidän täytyy tehdä niistä keskittyneempiä. Niiden täytyy olla paremmin yhteydessä kumppanimaiden uudistusagendaan ja niihin Äh, rahoitusvälineisiin, joita meillä on. Euroopan naapuruus ja kumppanuusväline, ENPI, on ollut tärkeä väline siinä, miten me annamme apuamme, mutta monet korostavat sitä, että äh, uudistusprioriteettien täytyisi olla läheisemmin yhteydessä rahoitukseen ja että rahoitusapua pitäisi antaa nopeammin, vähemmän byrokraattisemmin ja joustavammin. Kumppanuusmaat myös pyysivät meitä katsomaan tarkemmin liittymistä valmistelevaa tukea ja hakea siitä inspiraatiota. Aiomme tehdä tämän, mutta tarvitsemme teidän tukeamme. Tiedän, että olette erittäin huolissanne demokraattisesta valvonnasta, kun on kyse ulkoisista menoista, mutta demokraattinen valvonta on toiminut Enpissä erittäin hyvin ja olemme aina vastanneet parlamentin vaatimuksiin. Meidän tulisi pohtia tarkkaan ennen kuin teemme tästä prosessista jotenkin raskaampaa tai muodollisempaa. Haluaisin tässä korostaa vielä erästä tärkeää asiaa. No, avunanto naapurimaille on ö, hyvin erilaista kuin perinteinen kehitysapu. Meidän täytyy nopeasti vastata ö, tarpeisiin ja mm, politiikan muutoksiin. Me tarvitsemme joustavuutta, jotta voisimme vastata mm, kumppanimaidemme uudistusprosesseihin. Minä en nyt haluaisi puhua äh, rahoitusresursseista äh, tässä hyvin hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Äh, tehokkuutta voidaan parantaa ja voidaan kehittää innovatiivisia rahoitusvälineitä. Voimme parantaa EU, koordinoida EUn ja jäsenvaltioiden apua paremmin käyttäen toimintasuunnitelmia, mutta meidän täytyy olla selkeäsanaisia. Meidän täytyy antaa itsellemme riittävästi rahoituksellisia välineitä, jotta voimme saavuttaa tämän, nämä kunnianhimoiset tavoitteet. Me emme voi vaatia pitkälle meneviä uudistuksia ja sitten olla antamatta tätä tukea. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, haluan vielä antaa muutaman san, sanoa muutaman sanon johtopäätöksenä. Nämä ovat niitä ajatuksia, jotka nousevat tästä uudelleen tarkasteluprosessista. Nämä ovat alustavia ajatuksia ja ne varmasti kehittyvät ja niistä tulee konkreettisempia, kun tämä konsultaatioprosessi jatkuu ensimmäinen päivä helmikuuta Rova Ashton ja minä tulemme kutsumaan eu jäsenvaltioiden ja mm, eh, naapuruspolitiikan kumppanimaiden ministerit ministerikonferenssiin. Ja eh, toivottavasti tämä antaa meille ehdotuksia, jotka me tulemme antamaan toukokuussa tiedonannossa neuvostolle ja parlamentille. Mutta halusin nyt jakaa kanssanne nämä eh, alustavat ajatukseni ja kuulla teidän reaktionne ja ehdotuksenne, jos haluamme, että Euroopan naapuruuspolitiikasta tulee ankkuri naapurimaillemme ja tällä tavoin kuvastaa sopimuksen tavoitteita, niin silloin tarvitsemme myöskin teidän tukeanne ja teidän ehdotuksianne. Kiitoksia. Grazie, komissario Kiitoksia komission sen Fyyle ja sitten annan kollega Brokille kahden minuutin puheenvuoron. Herr Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, komission jäsen. Haluaisin nyt puhua teille, koska meillä on nyt pitkästä aikaa sellainen tunne, että meillä on selkeä strategia näissä asioissa, joka voi vielä olla jopa toiminnallinen. Ja siitä voi tulla jopa jotain. Eli tähän mennessä on käytetty paljon rahaa, mutta sitä ei ole käytetty oikeisiin kohteisiin. Ja meillä on kokemusta tästä. Ja se, joka oli täällä ennen teitä, kun häntä muistelee, niin tämä käsitys vain vahvistuu. Oma ryhmäni puolesta sanoisin, että me haluamme tehdä intensiivistä yhteistyötä, jotta asiaa voidaan viedä eteenpäin. Ja sitten nämä kysymykset. Meillä on erilaisia mietintöjä näistä asioista. Ja itäinen kumppanuus on asia, josta sanomme, että tässä on eurooppalaista perspektiiviä. Ja Välimeren kumppanuudessa ne ovat kumpikin yhtä tärkeitä, mutta siellä on tavoitteellisia eroja. Toiset ovat eurooppalaisia naapureita, toiset ovat Euroopan naapureita. Ja siksi katsoisin, että meidän täytyy miettiä, niin kuin Brody joskus totesi, Eli meidän täytyy miettiä, miten toteutamme vapaakauppa-alueen, antaako se täysin sen yhden sisämarkkinoille – miten voi päästä Schengen-alueelle ilman, että on EUn jäsen. Monilla näillä mailla on myöskin turvallisuuspoliittisia käsityksiä, jotka ovat enemmän tai vähemmän lähellä meitä. Sitten eurooppalainen talousalue, se voisi olla esikuva. No, kaikkeen ei tietenkään voi olla täysin samanlaista, mutta Ajatuksellisesti se voisi olla oikea tapa, jotta olisi eurooppalaisia jäsenyysnäkemyksiä. Ja meidän täytyy avata näitä ovia samanaikaisesti. Kiitos. Kiitoksia edustaja Brock ja sitten Pansieri, kaksi minuuttia. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn edustaja Brokin sanoihin ja myöskin esitelmään, jonka äh, Albertini tuossa piti edellä. Kiitoksia komission jäsenelle läsnäolosta ja halusta olla mukana tässä, joka ei ole ominaista kaikille komissaareille ollenkaan. Aivan lyhyesti esittäisin seuraavat kysymykseni. Strategin, tai kaikki maan naapuruuspolitiikka on strategista epäilemättä ja sen takia tarvitaan naapuruuspolitiikkaan kokonaisvaltainen lähestymistapa ja visio. Kuitenkin mielestäni tänä päivänä meidän täytyy päättäväisemmin suunnata mielenkiintomme myöskin rahoituksen kannalta katsottuna Välimeren suuntaan. Syyt ovat lähestulkoon itsestään selvät, koska tuolla alueel, tuolta alueelta ovat lähtöisin monet ongelmat, mutta myöskin monet ratkaisut ongelmiimme. Ja tästä syystä olisi hyödyllistä investoida lisää Käytitte voimakkaita sanoja, olen samaa mieltä teidän kanssanne siitä. Meillä on ollut paljon muotoa, mutta vähän sisältöä. Ja vähän sisältöä ei tarkoita pelkästään rahoitusresursseja, vaan myöskin se tarkoittaa sitä, että näille eh, valtioille on annettava lisää sisältöä demokraattisen prosessin edistämiseen. Toiseksi äh, taloudellinen integraatio on sellainen pyyntö, joka esitetään monien maiden taholta, mutta vakuutan, että yksi pääsyistä ovat enemmänkin, vähen, ovat tietysti osaltaan rahoitussyyt ja resurssit, mutta ennen kaikkea kyseessä ovat demokraattiset infrastruktuurit, jotka ovat aineellisia ja ei-aineellisia. Viittaan tässä kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen. Tässä täytyy olla tarkkana ja minun mielestäni kulu, kulujen kohteet on valittava tarkemmin. Ja sitten viimeiseksi strategisesta näkökulmasta vielä. En halua tietenkään äh, äh, kyseenalaistaa komissaarin näkemyksiä, mutta olen sitä mieltä, että teidän tehtävänne pitäisi liittää yhä läheisemmin siirtolaisuuspolitiikkaan, koska huomaan, että täällä parlamentissakin LIBE- ja AFET-valiokuntien välillä puhutaan asioista liian erillisinä toisistaan. Minun mielestäni tämä täytyy, nämä täytyy vetää yhteen eh, tarkemmin. Kiitoksia sitten edustaja Neits, kaksi minuuttia. Puheenjohtaja komission jäsenet, kollegat. Ensinnäkin komission jäsen, haluaisin onnitella teitä siitä, että te olette ryhtyneet tarkastelemaan Euroopan naapuruuspolitiikkaa. Ja kiittäisin teitä siitä tavasta, jolla kerroitte, että missä nyt mennään ja minkälaisia kommentteja tulee, kun on reagoitu tähän kyselykaavakkeeseen, joita on lähetetty jäsenvaltioihin ja naapuruspolitiikan kumppaneille. Toden totta uskon, että vastaukset saattavat osoittaa, että on peruste tälle tarkastelulle, koska aina on ollut hyvin paljon epäselkeyttä sen suhteen, mikä oli naapuruuspolitiikan tavoitteena. Ja uskon myöskin, että on ollut ja on edelleen väärinkäsityksiä ja myöskin ristiriitaisia odotuksia. Henkilökohtaisesti mietin sitä, että ehdokasvaltiot sanovat, että samalla EU vaatii hyvin paljon ja toisaalta tarjoaa hyvin vähän. Ja että tällaisen pitää päättyä, jos haluamme edetä näissä asioissa. Eli muutama kommentti vielä kolmesta asiasta, jos sopii. Ensinnäkin ihmisten liikkuvuus. Minusta on päivän selvää, että mitä tiukempaa viisumipolitiikkaa meillä on, sitä enemmän ihmiset yrittävät kiertää näitä sääntöjä. Ja sitä enemmän ihmiset jäävät alueelle pidemmäksi aikaa kuin viisumi sallii ja löytävät toisia tapoja tulla alueelle. Mutta jos aluksi olisi yleinen järjestelmä, ikään kuin kiertävä viisumijärjestelmä, saisi yhden joksikin tietyksi aikaa ja sitten voi palata ja niin edelleen. Mutta tämä on kuitenkin tärkeä puheenjohtaja No sitten toinen kysymys. On tärkeää avata markkinoita. Meidän pitäisi todellakin hyväksyä enemmän palveluita ja tuotteita näistä kyseisistä maista. Ja lopuksi vielä, jos sopii, mielestäni olisi erittäin tärkeää, että Euroopan komissio ja kaikki sen osastot tekevät kovemmin töitä yrittäessään auttaa näitä jäätyneitä konflikteja. Kiitos. Eh, ja edustaja Schulz, kaksi minuuttia. Ja komissaari, ich kann mich den komission jäsen, minäkin haluaisin kiittää teitä. Te pidätte meidät nyt päivän tasalla, ajan tasalla ja kaikissa kohdissa, mitä tulee naapuruspolitiikkaan, olen niistä samaa mieltä. Myöskin täällä meillä täytyy olla tiettyjä painopistealueita itäisessä naapuruudessa. Mutta teidän nimissänne te kannat, otatte vastuun myöskin laajentumisesta. Ja näissä kysymyksissä, niin kuin naapurimaissamme, meillä pitää olla selkeitä suuntaviivoja. Lissabonin sopimuksen jälkeen puhutaan eurooppalaisen Euroopan unionin tarkoituksesta. Ja näkemykset siitä, että tehdään poliittisia uudistuksia vain siksi, että mahdollisesti pääsisi myöhemmin EUn jäseneksi, se on aika kuvitteellista. Tämä verkosto, näitä kumppanussuhteita, on malli, jonka me voimme tarjota näille maille, johon voivat luottaa. Ja syvennetyllä vapaakauppa-alueella voidaan noudattaa Schengen-sääntöjä ja muita sen sijaan, että jatkuvasti voitaisiin ottaa uusia jäsenvaltioita ja siksi naapurivaltiot haluavat uudistaa sisäisiä asioitaan. Eli meidän täytyy miettiä, mikä nyt on Euroopan unionin tarkoitus. Tätä keskustelua ei enää voida välttää. Grazie. Kiitoksia edustaja Schulz ja sitten edustaja Meijer kaksi minuuttia. Yes, señor presidente. Muchas gracias, señor comisario. Kiitoksia komission jäsen. Muistan, että ehkä kun ensimmäisen kerran olitte keskustelemassa täällä, me puhuimme naapuruuspolitiikan välineistä, assosiaatiosopimuksista ja siitä, että meidän pitää enemmän seurata artikla, artiklaa 2, joka liittyy ehtoihin kaikissa assosiaatiosopimuksissa sen suhteen, että pitää noudattaa ihmisoikeuksia, kaikkia kansainvälisiä sopimuksia ihmisoikeuskysymyksissä. Muistan, ja mehän päätimme, päättelimme, että meidän pitää syventää näitä välineitä, koska naapuruspolitiikassa tämä artikla ei juurikaan ole käytössä. Välimeren kummallakin puolen Israelissa, no kuten nyt tiedetään, siellä ei noudateta näitä sääntöjä. Ja hiljattain, kuten tiedätte, viime viikolla Länsi-Saharassa oli ikävä kuolemantapaus. Marokon armeija ampui 14-vuotiaan pojan, kun hän yritti tulla leirille, jota nyt ollaan vapaaehtoisesti rakentamassa. Ja hän protestoi sitä vastaan, että Marokko ei noudata itse määräämisoikeutta, jonka YK on määritellyt. Eli tämä poika kuoli Marokon armeijan käsiin ja samalla hetkellä YK on pääsihteeri totesi meille Strasbourgissa käydessään, että New Yorkissa alkaa nyt toinen Marokon Marokkoa liittyvä neuvottelukierros. Mutta Marokko toimii jatkuvasti ihmisoikeuksia rikkoen miehitetyillä alueilla, ja mitä tulee esimerkiksi kalastussopimuksen EUn kanssa. Tästä on puhuttu kalatalousvaliokunnassa. Mutta tässä konkreettisessa kysymyksessä, kun meillä on nyt kuollut poika käsissämme, meidän täytyy miettiä, mitä nyt teemme, onko tästä artiklasta kaksi jotain hyötyä, kun mietimme näitä yhteistyösopimuksia. Kiitos. Kiitoksia edustaja Meijer. Ja edustaja Bjib, kaksi minuuttia. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsentä tästä naapuruuspolitiikkamme uudelleen tarkastelusta ja itä, idän politiikkamme uudelleen tarkastelusta. Ja erityisesti siitä, että hän ku, kuvaili naapureittemme seitsemää odotuskohdetta. On tärkeää tuntea odotukset, joita naapuruuspolitiikkamme vastaanottajilla on. Erityisesti mitä tulee odotuksiin, jotka liittyvät tarjoamaamme tukeen ja apuun. Ja paikalleen jämähtäneiden konfliktien ratkaisun edistämiseksi. Jos nyt otetaan vaikka esimerkiksi Moldova ja Georgia tai Pohjois-Karabakh, jossa olisi aika hankalaa nähdä mitään edistystä tapahtuvaksi ennen kuin konflikti saadaan ratkaistua. No kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Liikkuvuus on jotakin sellaista, jota kovasti pyydetään ja vaaditaan viisumin saamisen helpoittaminen. Siinä suhteessa, mitkä naapurimaistamme, Euroopan naapurimaistamme, jotka ovat kaikkein relevanteimpia tässä tapauksessa, ovat lähimpänä sitä tilannetta, että edistystä saavutetaan? Mitkä niistä voivat odottaa, että heidän tekemänsä muutokset johtaisivat toivottuun, to, heidän toivomansa tilanteeseen? Ja toinen kysymykseni koskee arviotanne siitä, kenelle pitäisi antaa taloudellista apua tai kimmoketta mutta itäisen kumppanuuden tai naapuruuspolitiikan puitteissa. Nyt halua teidän nimeävän mitään maata erityisesti, mutta minkä maan arvelisitte voivan odottaa tiettyä tukea tämän politiikan puitteissa? Kiitoksia. Onorevole, eh, grazie. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Severen Kaksi minuuttia. Uh, it's my turn to... No nyt on minun vuoroni onnitella komission jäsentä tästä aloitteesta, mutta myöskin saavutuksista, joihin on jo päästy. Tämän tarpeen, tämän oikea-aikaista ja tämän lupaavaa. Sitten mitä tulee näihin menettelytapoihin. No ikävä kyllä, tämä keskustelu nyt ei antanut meille mahdollisuutta kertoa kaikista ajatuksistamme, eikä teillekään nyt ole mahdollisuutta kuulla näitä kantoja. Eli odottakaa meidän aloitteitamme ja kutsujamme, eli voisimme käydä vähän pienemmissä ryhmissä keskustelua tietyistä asioista, ja tällä tavalla voimme syventyä näihin asioihin paremmin. No periaatteessa uskon, että hyvä globaali politiikka – alkaa hyvästä naapuruuspolitiikasta, kuten totesitte. Mutta uskon myöskin, että johdonmukainen naapuruuspolitiikka vaatii johdonmukaista Euroopan unionia. Ja mielestäni tämä johdonmukaisuus toimielinten kannalta, mutta myöskin älylliseltä kannalta, koska meillä on erilaisia perinteitä, erilaisia huolenaiheita, erilaista tietoa, ja kaikki tämä pitää yhdistää sillä tavalla, että voimme nähdä kaikki naapurimme, Välimeren alue, Ukraina, Moldova. No Moldova ei ole pelkästään romanialaisia koskeva ja niin edelleen. Mielestäni se, mitä nyt tarvitaan, on vakautta ja demokraattista turvallisuutta naapurialueillamme. Ja tähän voitaisiin päästä kehityksen kautta. Että nämä yleiset tavoitteet ovat sellaisia, että me periaatteessa tarvitsemme vakaan ympäristön, jotta voimme olla vakaampia. Me tarvitsemme turvallisuutta naapurustosamme, jotta voimme olla turvallisempia. Ja me tarvitsemme demokratiaa, jotta voimme saada aikaan kehitystä ja vakautta, jotta pääsemme kaikkiin näihin tavoitteisiin. Ja sitten viimeinen asia, koska aika alkaa nyt loppua. Te ette puhuneet yhteisestä naapuruudesta. Ja tämä tietysti vaikeuttaa hiukan asiaa. Jotkut me eivät ole vain meidän naapureita, vaan myöskin toisten naapureita. Ja ensinnäkin täytyy katsoa, käsitelläänkö heitä yksinomaisena naapureina ja sitten heistä pitää kilpailla muiden kanssa, vai pidämmekö heitä yhteisenä naapureina? Haluammeko kahdenvälistä kanssakäyntiä vai kolmenvälistä ja miten voisimme motivoida muita suuria naapureita tässä politiikassa. Päätän nyt tähän ja kiitoksia, että sain puhua, mutta mielestäni tätä keskustelua tulee jatkaa. Kiitoksia edustaja Severin ja sitten edustaja Julan kaksi minuuttia. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia paljon puheenjohtaja puheenjohtaja ja komissaari Fyyle, kiitos, että olette täällä ensinnäkin kommentoida sitä, mitä sanoitte näköalattomuudesta naapuruuspolitiikassa. Jos nyt asiaa tarkastellaan naapurivaltion näkökulmasta asiaa, olen vahvasti samaa mieltä siitä, että jos emme pysty antamaan naapurivaltioille selkeitä näkymiä, emme voi odottaa, että kyseiset valtiot etenisivät nopeammin tai syvemmälle uudistuksissaan, koska Äh, kotimaan politiikassa on hyvin vaikeaa selostaa kansalaisille, miksi täytyy tehdä aika kalliita uudistuksia, vaikka ei ole selkeitä näkymiä siitä, miksi näin pitää tehdä. Joten tuen poliittisesti hyvinkin vahvasti sitä äh, kantaan, että selkeämmät näkymät täytyy hahmotella. Mutta konkreettinen kysymykseni koskee markkinoiden avautumista. Sanoitte, ja me aio, meillä on tapana käyttää suuria sanoja. Sanomme, että kyllä me haluamme avata markkinat naapurivaltioille, mutta heti kun konkreettisia tapauksia tulee eteen, ja puhun tällä hetkellä nytten Georgiasta, niin sittenpä emme kykenekään, emmekä haluakaan avata edes neuvotteluja vapaakauppasopimuksista. Ja yhä uudelleen esitetään teknisiä ennakkoehtoja jotka pitää täyttää ja sitten kun ne on täytetty, niin sitten tehdäänkin toinen ehto. Ja oman maanikin kohdalla, kun pysty, pystymme avaamaan edes neuvottelut, ja samanaikaisesti mm, maa jatkoi ennakkoehtojen täytäntöönpanoa ja uudistuksia, niin tämä voisi olla todellakin merkki siitä, että merkki meidän puoleltamme, että me todellakin haluamme saada aikaiseksi tällaisen vapaakauppasopimuksen sitten loppuviimeiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Ojuland ja sitten edustaja Brandt, kaksi minuuttia. Um, Kiitoksia, tervetuloa herra Fyle. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin liittyen teidän esitykseen sitten ajankohtaisiin kysymyksiin. Ensinnäkin kysymys liittyy siihen, mitä me voimme tarjota. Ja hyvin paljon tämä keskustelu liittyy viisumihelpotuksiin ja tämä on vähän liian kapeakatteista, me pitäisi katsoa laajemmin. Ja te sanoitte, että avattaisiin eu markkinat esimerkiksi terästeollisuudelle, tekstiilille ja kulttuurituotteille. Meidän tulisi käydä maataloustuotteille meidän tulisi käydä rehellistä keskustelua tästä. Ja toinen kysymys, jonka otan esiin, on koulutus, avautuminen opiskelijoille, nuorille, yrittäjille, tulla elämän ainakin joksikin aikaa EU-hun meidän täytyy katsoa, mitä me voisimme ottaa esiin tästä viisumikeskustelusta. Täytyy tulla vähän poispäin siitä, vaikka se onkin tärkeää. Sitten ihmisoikeuskysymykset. Ihmisoikeuslausekkeet eivät toimi suurimmassa osassa näistä sopimuksista. Meidän täytyy olla rehellisiä tämän asian suhteen. Ne aina laitetaan sopimuksiin, mutta niitä ei käytetä. Meidän tulisi tarkistaa nämä lausekkeet. Sitten puhuttiin jäätyneistä konflikteista ja sitten haluaisin nostaa esiin Libyan ja yhteistyöagendan, jonka komissiassa Malmström allekirjoitti. Minä opin tänään vasta, että osa tästä 50 miljoonasta tulee vakausvälineestä. Minusta tämä ei ole laisinkaan sopivaa ja haluaisin saada teiltä selityksen siitä, mistä nämä määrärahat oikein tulevat ja kuinka se voidaan oikein perustella. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Brandler ja sitten sitten edusta kaksi minuuttia. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen. Kaikki ylistävät teitä ja minä jatkan samalla linjalla. Mutta oikeasti haluaisin nyt muistaa, mitä puheenjohtaja sanoi aluksi, kun hän sanoi, että me arvostamme teidän valmiuttamme. Tai kyse ei ole pelkästään valmiudesta, vaan te tulette tänne keskustelemaan. Eli tämä nyt ei ole mikään diplomaattinen ele, vaan me todellakin arvostamme tätä. Ja te ette myöskään tee tällaisia piruetteja, kun vastaatte kysymyksiimme ja kommentteihimme. Toivottavasti todistatte tämän vielä tänäänkin, kun vastaatte kysymyksiimme. Minusta olivat hyviä nämä ajatukset, joista puhuitte tänään, koska mielestäni joskus, kun näkemykset ovat liian näkemyksellisiä, tavoitteet ovat hiukan epämääräisiä ja vaikeita määritellä, mutta teillä oli näkemystä, mutta kuitenkin se oli selkeä ja konkreettinen samalla ja käytännönläheinen. Kysyisin nyt. Te olette naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaava komission jäsen. Millä tavalla te näette nämä kaksi osaa salkussanne? Näettekö ne täysin yhteen sopivina osana samaa kokonaiskuvaa, vai katsotteko, tänä nämä kaksi erillistä asiaa, joita on vaikea yhdistää? Eli tässä nyt pieni filosofinen kysymys. Grazie, onorevole Kukan. Kiitoksia Kukanille. Ja sitten edustaja Palatskis kaksi minuuttia. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komissaari, kiitoksia selkeästä ja kattavasta kattavasta esitelmästänne. Kommentit, jotka täällä on esitetty, osoittavat, että monet kollegat ovat visionne kannalla ja että teitä tuetaan ainakin AFETin piirissä. Se todellakin osoittaa, että teillä on hyvät näkymät toteuttaa nämä suuntaviivat. Yksi konkreettinen ja hyvin helppo kysymys teille. Kuinka näette valko tilanteen 19. syyskuuta alla ja sen jälkeen. valko -Venäjä ja Venäjähän ovat laatineet tällaisia, tällaisia itäisen kumppanuuden yh, yhteisiä projektiehdotuksia. Siellä puhutaan energian, kuljetuksen ja kulttuuripolitiikan yhteistyöstä. Kuinka komissio arvioi näitä projekteja ja kuinka se voisi tukea moraalisesti, eikä pelkästään ehkä moraalisesti niitä. Ja kuinka tältä kannalta katsottuna arvioitte Liettuan presidentin viimeaikaisen vierailun Minskiin? Kiitoksia. Oli Palechkis. Kiitoksia edustaja Palečkis ja seuraavaksi edustaja Peterle kaksi minuuttia. Senjeni gospod komisar, mislim, da se vidimo okviru zadnjega tedna že Kiitoksia Tämä nyt kolmas kerta, kun tapaamme, ja se on hyvä asia. Kiitoksia selkeästä esityksestä. Te puhuitte yhden katon filosofiasta, ja mielestäni se on hieno ajatus. Ja tässä mielessä haluaisin mainita kolme strategista huippukohtaa, kun käsittelemme naapureamme. Ensinnäkin nuoret. Mielestäni yhteistyösopimuksemme pitäisi keskittää enemmän opiskelijavaihtoihin, nuorien tutkijoiden tukemiseen ja niin edelleen. Ja toiseksi liikkuvuus. Hyvin usein korostetaan taloudellista tai tieteellistä yhteistyötä, keskitytään pk-yrityksiin niin edelleen, mutta viime viikolla kuulin, kuinka viikkokaupalla yksilöt odottavat esimerkiksi Turkissa saadakseen viisumin. Mielestäni tekniset esteet voidaan hoitaa suht nopeasti. Ja sitten kolmas strateginen kysymys mielestäni liittyy terveydenhuoltoon. Tämä on hyvin aliarvostettu ja näiden maiden kanssa näissä maissa on nähty huolestuttavia trendejä, kroonisia tauteja ja syöpää. Ja tähän ei riitä pelkästään alakohtainen yhteistyö, vaan ala, rajat ylittävä yhteistyö. Meidän täytyy miettiä, millä tavalla voidaan muuttaa kehitystä Tällä tavalla voimme saada aikaan enemmän terveyttä kaikille. Meidän tulisi varmistaa, että tarjoamme enemmän liikkuvuutta tiedolle. Tämä ei ole mikään yksisuuntainen katu. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Gomez, kaksi minuuttia. Uh, thank you, Commissioner. It's not just... Kiitoksia, komissaari. Kyseessä eivät ole pelkästään naapurit tai muut ihmiset, joihin haluamme vaikuttaa, tai naapurit, jotka eivät jaa arvojamme, koska joskus mekin unohdamme arvomme. Tämä, tätä, tämä voidaan todeta myöskin strategian puutteen yhteydessä, tai sitten sopimusneuvotteluissa. Ja täytyy sanoa, että tietenkään teidän vastuullanne tämä ei ole, mutta kuinka surullista onkaan, että emme ole saaneet tähän mennessä vielä aikaiseksi puitesopimusta, josta on neuvoteltu Libyan kanssa. Huolimatta siitä, että ensi viikolla Libyan lähtee valtuuskunta täältä. Toivotan teille tervetulleeksi strategisen ajattelun mutta meidän ministerimme ovat normaalisti oikein hyviä tässä strategisessa puheessa. Ongelma on siinä, kun strategioista pitäisi saadakin aikaiseksi konkreettista toimintaa konkreettisissa tapauksissa. Ja uskoisinkin, että olisi hyödyllistä, jos kysyisitte heiltä kysymyksiä, joita esititte meille. Eli mitä mieltä he ovat esimerkiksi Kyproskysymyksestä, joka romuttaa hyvin tehokkaasti, ei pelkästään Turkin kanssa käytäviä neuvottelujamme, vaan myöskin suhde jopa, jopa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tai jos ajatellaan Länsi-Saharaa, siellä on ihan selkeät turvallisuusintressit valvottavana, koska nyt on kyseessä alue, jossa terrorismi muhii ja kasvaa ja voidaan mainita esimerkiksi Israelin ja palestinalaisten välinen konflikti. Eli nämä ovat sellaisia kysymyksiä, olisi syytä teidän kysyä ulko ministeriltä ja pyytää heitä keskittymään niihin, eikä, eikä vetoamalla niihin säälittäviin ajatuksiin, että kun EU ei toimi ja niin edespäin. Ja sitten he vain pesevät kätensä koko jutusta. Olen pahoillani, että en pystynyt olemaan paikalla kuulemaan, kuulemassa vastauksia, niin, mutta ne varmasti toimitetaan minulle. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Gomes ja sitten lopuksi edustaja äh, Gressle Dolfer, kaksi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja ja komission jäsen. Minulla olisi kysymys tai kommentti kollega Werner Schulzilta, tai sen haluaisin ottaa esiin. Hän sanoi, että meidän täytyy keskustella, mikä on Euroopan unionin äh, lopullinen tavoite. Äh, Joska Fischer Humboldt puheessaan tämän vuosia sitten äh, hiukan määritteli, äh, tämä ei minulle tarkoita sitä, että jos me pääsemme lopulliseen tavoitteeseen, niin sitten päätämme prosessiin. Me emme tiedä, mikä tilanne on 20-30 vuoden kuluttua tai ehkä jo aikaisemmin. Silti meidän täytyy esittää itsellemme tämä kysymys. Myöskin kansalaistemme edun mukaista on se, koska he sanovat jokaisen laajentumisen jälkeen, että oikeastaan nyt meille riittää. Meidän tulee tulla tähän tilanteeseen ja on myös tämä Äh, filosofinen äh, ajatus siitä, että äh, unionia voidaan syventää sitten, kun on laajentumista. Eli mitä varmempi EUn koko on, niin sitten sitä helpompi on syventää unionia joten meidän ei ehkä pitäisi pohtia näitä konkreettisia kysymyksiä, miltä seuraava askel voisi näyttää, vaan meidän pitäisi pohtia, mikä on ylipäätänsä enää mahdollista EU-ssa ja mitä me haluamme. Ja meidän täytyy kansalaiset ottaa mukaan tähän. Valmistelukunta antoi siihen mahdollisuudet, jotka valitettavasti hajosivat kuin tuhka tuuleen ja päätyivät sitten Lissabonin sopimukseen, joka ei kuitenkaan ähm, täytä kaikkia niitä tavoitteita, joita me asetimme. Miten haluatte viedä tätä Eurooppaa eteenpäin ulospäin ja myöskin sisäisessä keskustelussa? Ja nyt puheenvuoro on komissaari Fyylelle, joka saa vastata näihin lukuisiin kysymyksiin, jotka hänelle on esitetty. Olkaa hyvä. Yeah, yeah. Uh, uh, I can make a choice, yeah. No, no. Uh... No niin. Aluksi vastaan näihin kysymyksiin. lopusta alkaen. No, tämän teidän käsissänne, mutta minä tuen tätä. Laajentumispaketti tulee teille parin päivän kuluttua. Ja tänään ei ole edes aikaa keskustella siitä. Mutta kyllä, haluaisin keskustella en pelkästään näistä ehdoista, poliittisista kysymyksistä, mitä voidaan tehdä tämän parlamentin kaudella, vaan onko laajentuminen edelleen prosessi, jolla yhdistetään Eurooppaa vai onko se jotain muuta? Eli kuinka tärkeä laajentuminen on välineenä, kun haluamme edistää omaa politiikkaamme? Mitä voidaan käyttää laajentumista aikana, jolloin koolla on väliä taas kerran? Mutta tällaisia kysymyksiä meidän pitää käsitellä. Ja sitten on tämä laajentumispaketti. Ehkä sen jälkeen voisimme sitten jatkaa tätä keskustelua. Itse en aina ole pystynyt keskustelemaan tästä ulkoministerien kanssa. Sitten puitesopimus. Ashton tietää tästä asiasta ja siitä, mitä seuraamuksia on tällä puitesopimuksella muissa jäsenvaltioissa. Neuvosto esitti tiettyjä varauksia ja Ashton nyt tarkastelee, millä tavalla hän parhaalla tavalla voi panna täytäntöön sitoumuksia, joita komissio teki, kun se allekirjoitti puitesopimuksen. Sitten Valko-Venäjä. No en nyt näe siellä kovin paljon liikettä. Siellä on vaalit tulossa. Ja se on tietysti aina mahdollisuus, meneekö se hukkaan vai ei. Se riippuu sitten valko viranomaisista ja kansalaisista. Menen Minskiin pari päivän kuluttua toisen kerran ja tällä kertaa lähes ainoastaan ei ole koko, kokouksia presidentin kanssa. Nyt näin lähellä vaaleja. Eli ei ole sopivaa, että komission jäsen tapaisi häntä. Mutta tapaan kansalaisjärjestön edustajia, kansallisia foorumeita, sellaisia, jotka lähettävät edustajien tällaisiin kokouksiin. Eli siihen nyt keskitään keskustelut sitten valko -Venäjällä. Presidentti Lukashenko tietää mitä nyt vaaditaan, jotta me etenisimme suhteissamme. Ja toiseksi jäsenvaltiot ovat keskustelemassa komission ehdotuksista ja suunnitelmasta. Ja olemme saaneet vihreää valoa sille, että esittelemme mandaattiluonnoksen neuvotteluita varten viisumihelpotuksesta. Ja näin voisimme lähestyä tätä tiedon liikkuvuutta nimenomaan. Tämä on hyvä ilmaus. valko viranomaiset myöskin tietävät, mitä ehtoja liittyy sille, että etenemme näissä kahdenvälisissä suhteissa, mutta myöskin haluamme arvioida, että on tapahtunut todellista kehitystä edellisten vaalien jälkeen. Ja toivottavasti hän nyt tekee yhteistyötä näissä kysymyksissä ja tiettyjen sitoumusten suhteen, kun puhuimme tästä viime kerralla. Taloudellisesti maassa on enemmän tai myöhemmin tiettyjä ongelmia. On asioita, jotka tarjoavat yhteistyömahdollisuuksia. valko EUn suhteet ovat pohjautuneet hukkaan heitetyille mahdollisuuksille ja pallo on nyt valko -Venäjällä. Me olemme valmiita auttamaan heitä nyt osallistumaan tähän peliin. Sitten laajentuminen ja naapuruuspolitiikka. No, 24 maata, niiden käsittely nyt ei ole ihan helppoa, täytyy sanoa. Mutta joskus minulla on ongelmia tehdä ero näiden kahden asian välille? Ei, näin ei ole koskaan. Puhuin tästä hiukan kuulemisessa. Ja olen edelleen samaa mieltä. Näiden kahden asian välillä on selkeä toimielimellinen ero. Ja mainitsin tämän jo aikaisemmin. Eli nämä välineet täydentävät, täydentävät toisiaan osittain näiden tavoitteiden osalta. Ja näin voimme parhaalla tavalla käyttää näitä välineitä. Mutta en nyt odottele, että näitä asioita siirreltäisiin korista toiseen toisten selän takana mutta tämä on älyllisesti haastavaa välillä. Olen samaa mieltä. Sitten joku taisi kysyä, varoista yhteistyötä varten, joka on allekirjoitettu Libyan kanssa. No, palaan tähän asiaan myöhemmin. Taisi olla 50 plus 10, 50, 40 plus 10. Mutta en nyt halua tehdä mitään virheitä, eli vastaan tähän mieluummin sitten myöhemmin kirjallisesti. Sitten yhteiset naapurit. No, tällä hetkellä minulla ei ole vastausta tähän Severin kysymykseen. Hän nyt on jo lähtenytkin, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun puhumme, tai hän ottaa esille tämän kysymyksen. Tämän asian, joka, johon toivon mukaan saan hiukan opastusta naapuruspolitiikan katsauksesta, tai ainakin panin merkille, että Euroopan parlamentti on kiinnostunut tästä ja kollegoideni kanssa olemme hiukan miettineet näitä asioita. Tiedän, että naapuruus toimijoiden kannalta ja rahoituksen kannalta on hieno, hiuksen hieno raja sen, niiden maiden välillä, jotka ovat mukana, jotka ei. Mutta nämä maat eivät ole missään tyhjiössä, vaan ne ovat omilla alueillaan. Nämä alueet vaikuttavat niihin, niillä on tiettyjä intressejä näillä alueilla. Niillä on, niillä on tiettyä interaktiota naapureiden kanssa ja sekin täytyy muistaa. Mutta onko komissiolla sitten parhaat välineet näihin tarkoituksiin vai ei? No, toivottavasti ulkosuhdehallinnon ja Ashtonin kanssa pystymme hoitamaan nämä kysymykset Eli mitkä ovat parhaat välineet ja miten niitä voidaan käyttää tehokkaammin. Ja sitten viisumivapautukset. No jos kaikki menee hyvin ja jäsenvaltiot sopivat tästä, niin sitten EU-Ukraina huippukokouksessa – ja varmaan kuulitte tästä jo Ukrainan ulkoministeriltä. Eli siellä on toimintasuunnitelma, jolla voimme lähestyä viisumivapautusta. Ja samaan aikaan jäsenvaltiot tekevät selväksi, että nekin ovat valmiita siirtymään viisumikeskustelussa toiminnalliseen vaiheeseen Moldovan kanssa, mikä on hyvä merkki. Eli tietysti kollegani eh, lähinnä Malmström työskentelee tämän toimintasuunnitelman parissa. Mutta se näyttää hyvin paljon tiekartalta, vaikkakaan mitään automaatiojärjestelmää ei vahvisteta tässä suhteessa. Mutta tämä on sama hyvä tiekartta sen suhteen, mitä pitää tehdä, ja se on selitetty mahdollisimman selkeästi, jotta kumppanimme – voivat edetä konkreettisiin toimiin. No, kenen pitäisi saada eniten näitä rahoitusresursseja? No, tästä voidaan puhua myöhemmin. Nythän ollaan keskellä tätä keskustelua, enkä nyt tässä vaiheessa halua vielä pelotella mitään jäsenvaltiota tai kumppaneita suosimalla jotain jonkun toisen kustannuksella. Mutta nyt kun katsotaan itäistä kumppanuutta, näkee selvän eron, mihin varamme menevät. Jos katsotaan vaikka kuinka paljon henkilöä kohti saa, silloin Moldova on ehdottomasti ykkönen ja valko -Venäjä. No, se, siinä on suuri ero tietysti näiden resurssien osalta. No, muita konkreettisia kysymyksiä ei tainnut olla. Paljon oli konkreettisia ja hyviä ehdotuksia, kommentteja, ajatuksia. Ja itse asiassa olen iloinen, että kysyjä ei ollut mistään kysymys sarjasta pelkäntään. Nämä kommentit ovat erittäin tervetulleita ja kollegoideni kanssa otamme ne tämän tarkastelun ytimeen. Kiitoksia. Grazie, credo che il commento più... Kiitoksia. Merkittävin kommentti, jonka tänään kuulimme, tulivat sieltä meidän viimeisistä suosionosoituksista, jotka osoittavat, kuinka paljon arvostamme komissaarin työtä ja sitoutumista tähän työhön, joka käsittelee hyvin herkäluontoisia aiheita. Ja haluamme todeta, että uskomme ja toivomme, että yhdessä teidän kanssanne voimme edistää näitä asioita. Kiitoksia paljon läsnäolostanne ja ammattitaidostanne ja sitoutumisestanne tähän dialogiin, jonka toivomme jatkuvan. Huomenna sitten jatkamme kollega Proveran johdolla kello yhdeksän. Hyvää iltaa kaikille. Text of the speech is going to be distributed.